Everybody. No niin. Ne, jotka eivät halunneet seurata Intan kokousta, voivat lähteä. Toki Intan kokous on kovin kiintoisa ja suosittelen kaikille, että jäätte tänne. Mutta olkaa sitten hiljaa. Nyt avaan siis Intan kokouksen. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Fiise on pyytänyt, että lykkäämme mietintöluonnoksen käsittelyä seuraavaan kokoukseen. Muita pyyntöjä ei ole, joten jos kukaan ei tätä vastusta, niin ehdotan, että hyväksymme esityslistan. Okei. Kohta kolme on pöytäkirjojen hyväksyminen ja kuten tavallista, Pöytäkirjat 28.30. elokuuta. Pöytäkirjat hyväksytään, jos tämän kokouksen loppuun mennessä kukaan ei vastusta. Kohta neljä. Sama menettely. Kyse on viimeisimmän koordinaattoreiden kokouksen tuloksista 29. elokuuta. Ja kohta viisi. Ensinnäkin tosiaankin tämäkin kokous suoratoistetaan. Joten tervetuloa kaikki katselijamme Lissabonista Tallinnaan. Kaikki, jotka malttamattomina ruutujen ääressä meitä seuraatte. Meillä on myös tulkkaus täällä, joten puhukaa kovaa ja korkealta, mutta hitaahkosti, jotta tulkit ehtivät kääntää teidän esityksenne. Ja Hansen, herra Hansen on täällä. Hän on meidän uusi valiokuntamme jäsen sen jälkeen, kun rouva. Ja, ja, ja. Oh, I know her for... Minä muistan tämän henkilön niin monen vuoden takaa. Vivian Redin hän hänen nimensä oli. Eli hän on nyt siirtynyt Luxemburgiin ja Hansen on tullut hänen paikalleen. Hän on todellakin energinen, tarmokas mies ja hän liittyi joukkoomme. Öö, liittyi heti joukkomme myös Tokion valtuuskunnan matkalle ja oli kovin aktiivinen sielläkin. Eli kiitoksia kovasti ja tervetuloa tänne. Ja sitten mennään sähköiseen äänestykseen. Ensimmäinen mietintömme on mietintö, joka koskee globalisaation valjastamista, kauppaan liittyviä seikkoja. Aloitamme välittömästi heti kun olemme toteuttaneet koeäänestyksen, joten toteutetaanpa nyt koeäänestys. Äänestäkää. So we have vielä kaksi jäsentä. Kaksi korttia. Kokeillaan vielä kerran. So, please once again. Eli vielä kerran. Koeäänestys. äänestys. Two members are not. Kaksi meppiä ei äänestä, mutta äänestys päättyy silti. Sitten aloitetaan. Kompromissi kuusi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mitä? 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni hylätty, mutta pitää tarkistaa. Eli 42 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty oli. 4-4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty.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 tyhjää. Uskokseni hyväksytty, mutta tarkistetaan koneäänestyksen äänestys. Alkaa 5.7. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5.8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Te olette tänään niin kaukana, että vaikea laskea ääniä. Äänestys alkaa 6-6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6-9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta testataan. Eli äänestetään koneäänestyksenä. Äänestys alkaa 69. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 82 puolesta vastaan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 Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mahdollinen lisäys on 1, 3, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, kolme, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Yksi, neljän alla puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi Ai tarkistetaan tuo 140. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty oli kompromissi 17. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Mahdollinen lisää 141 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Seuraavaksi nimenhuutoäänestyksenä kompromissi 17a. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi neljä yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 149 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. 150 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nostakaa kädet kunnolla, vaikka istutte siellä takanakin. Sitten 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta se oli hyväksytty, mutta tarkistetaan 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se oli hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. 153 äänestys alkaa. And the vote is closed. And it's clearly Hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niinpä menemme 158 nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys alkaa. And the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 175 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi, kahdeksan, yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi, kahdeksan, kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta nähden hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No selvästi hyväksytty. 184 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1. 9 0 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 1 9 0 pu- <laughs> äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No sepä oli tämä päärä Hylätty. 191. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hm, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yeah, and the vote is closed. <laughs> Äänestys päättyy. Taas meni tasan, eli hylätty. 192 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. 1990. Taas hylätty. Mutta, mutta ongelma on se, että meillä on 39 jäsentä salissa, mutta vain 38 äänestää, joten on ihan mahdollista, että tällainen 1919 19, vielä muuttuukin, eikä voida tietää, kuka on tämä yksi puuttuva jäsen tai jäsen, joka ei äänestä. Kompromissi 2-3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää. 207 puolesta. Oh my goodness. So, once again, two is... Eli 207 puolesta vastaan. Adopted. Hyväksytty. 208 puolesta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 hylätty. 2-3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta tarkistetaan 2-3. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, kuten kerroin teille. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Mitä?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 Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää. Hmm. Näytti hylätyltä, mutta tarkistetaan. Agri 12. Äänestys alkaa. Um, it is close, so... Aika täpärä hyväksyttiin. Ei, kyllä siellä on aika paljon vihreitä valoja, joten kyllä se on hyväksytty. Uh, switching to Agri 6. Agri 16 puolesta. Vastaan tyhjää Tarkistetaan Agri 16. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Is rejected. Se on hylätty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. No, sama juttu. Äänestys alkaa. Tarkistetaanko äänestyksenä? siis päättyy. Hylätty. Selvästi. Agri 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Eli tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 2, 2 puolesta, äh, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 2, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 2, 6 puolesta vastaan tyhjää Yritetään vielä käsillä äänestämisellä puolesta vastaan ty- hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta va- vastaan tyhjää hylätty. Sitten Kult-valiokunnan ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kult 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kult 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kult 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kult 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kult 11 puolesta va- vastaan tyhjää. Miinusta hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Kulta 11 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult 12 puolesta vastaan tyhjää. No vielä kerran tarkistetaan. Kult 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kult 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Minusta hylätty, mutta tarkistetaan. Kult 17 äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa, kulta 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää Näytti hyväksytyltä, mutta äänestys alkaa. Tarkistetaan siis. Äänestys päättyy. Olihan se hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 30 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 3-1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3-2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3-4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3-6 puolesta 36. Kuka puoltaa? Aha. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mennään sitten Deven lausuntoon. Deve 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Deve 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. DV20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt Jurin lausunto. Juri 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hylätty. Tarkistetaan. Anteeksi, mielestäni hyväksytty. Puhuja korjaa. And the vote is closed. Ja äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Juuri kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Juri 9. Puolesta mm, vastaan. Hmm, tarkistetaan. Juri 9 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty oli. Juri 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme sähköisesti loppuäänestyksenä. Koko mietinnöstä äänestys alkaa. Ja äänestys. So one is Yksi ylimääräinen S ja D Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Laaja enemmistö. Ja muutamia tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. No niin. One minute break. Pidetään nyt tähän väliin yhden minuutin tauko, niin että jos joku haluaa poistua salista, niin hän voi poistua, varsinkin jos haluaa jutella. Ja voitko, voitteko te siellä takapenkeiltä tulla hieman edemmäs istumaan, lähemmäksi minua? So dear colleagues in the back, please come. Arvon kollegat, jotka istutte siellä takapenkeillä, tulkaa ihmeessä tänne eteen istumaan. Meillä on paljon vierailijoitakin, voitte jättää heille tilaa, joten yrittäkää nyt siellä tänne etuosaan salia. Okay, dear colleagues, so I... Hyvät kollegat, jatketaan taas kokousta. Ja palataan vielä kohtaan viisi puheenjohtajan ilmoitukset. Koska tänään meillä on edessämme hieman surullinen hetki valiokuntamme historiassa, niin tämä johtuu siis siitä, että Mirjan Korteveh, joka on toiminut Intan sihteeristössä viimeiset seitsemän vuotta, on nyt lähtemässä muualle. Hän on erittäin kokenut virkamies. Hän on hoitanut erittäin monia monimutkaisia asiakokonaisuuksia valiokunnassamme ja tulemme kaipaamaan häntä. Kaikkea muista on menestystä sinulle tulevaisuutta silmällä pitäen, Mirjam. Onneksi en kuitenkaan koko parlamentista lähde. Hän auttaa meidän työskentelyämme sovittelu- ja yhteispäätösyksikössä, sen sihteeristössä. No niin, nyt sitten siirrymme erittäin mielenkiintoiseen ja tärkeään aiheeseen, nimittäin kauppaan ja lohkoketjuihin. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on yksi kaikkein kiehtovimpia aiheita joita me tulemme käsittelemään vielä tällä lainsäädäntökaudella. Ja sen todellinen merkitys tulee ilmeiseksi vasta vuosien kuluttua. Mutta pidemmittä puhetta puheenvuoron saa esittelijä Emma McClarkin. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että puheenjohtaja ainakin on innostunut. Minut loistava tilaisuus esitellä valiokunta-aloitteisen valiokunta mietintöön, joka liittyy lohkoketjuihin. Hahmottelin ensin tätä asiaa hieman ja sitten tein jotakin johtopäätöksiä. Tällä saralla tapahtuu kehitystä päivittäin ja on erittäin tärkeää, että muutkin jäsenet ovat yhä tietoisempia siitä, mitä valtavaa potentiaalia lohkoketjulla on muutenkin kuin kryptovaroittojen yhteydessä. Ennen kesätaukoa tarkastelin näitä luvanvaraisia lohkoketjuja kansainvälisessä kaupassa sen sijaan, että olisin näitä muita kuin luvanvaraisia tarkastelut. Varaisessa vaiheessa täytyy sääntelyympäristöä mukauttaa ja niitä pystyy reagoimaan teknologian kehitykseen, kun uutta teknologiaa tulee markkinoille ja yksityistäkin lohkoketjun käyttöä on enemmän. Tietystikin tässä keskityn lähinnä vain yksityisiin luvanvaraisiin lohkoketjuihin kansallisessa kaupaksessa määritelmälle. Määritelmän osalta löytyy lisätietoa tässä tekstini perusteluosassa. Kun keskustelin eri sidosryhmien kanssa, havaitsin, että on valtavasti mahdollisuuksia käyttää enemmän lohkoketjua hyväksi kansalliskaupassa lukuisilla aloilla. Liiketoimintaympäristö voi parantua ja kukoistaa lohkoketjun avulla. Katsoin, kuinka EUn kauppapolitiikka voitaisiin vahvistaa niin tätä mukaan lohkoketjut sen toimintaan esimerkiksi. Usein me keskustelemme siitä, kuinka eu vapaakauppasopimukset on alikäytössä erinäisistä syistä. Yksi syistä ovat monimutkaiset säännöt silloin, kun on kyse suostumuskohtelusta. Blockchain-teknologia voi varmistaa alkuperän ja tietojen paikkansa pitävyyden, joten tämä edistää kauppaa. Lohkoketjua voidaan käyttää kaupan puolustusmekanismien yhteydessä myöskin kaupan suojatoimin yhteydessä. Voidaan tietää esimerkiksi tavaran alkumerä, jotka tulevat EUn markkinoille. Ja me muutenkin voidaan parantaa GSPn, GSP Plusan ja EPA-pöytäkirjojen toteuttamista lohkoketjun avulla. Tämä myöskin auttaa uudistamaan ja hoitamaan paremmin tariffikiintiöitä. Keskustelut kutuliviranomaisten kesken ja luotettujen osapuolien kesken voidaan hoitaa niin siten, että tiedot ovat täsmällisempiä ja tärkeät tiedot ovat suojattuina. Tullin ulkoisen kaupan yhteydessä blockchain-teknologia voi parantaa läpinäkyvyyttä samalla voidaan olla varmoja tuotteiden alkuperästä. Samalla suojellaan, suojellaan kuluttajia lisätään liiketoimin, liiketoiminnan piirissä luotettavuutta, uskottavuutta. Tämä voi edistää maailmasta kauppaa jopa 15 prosentilla. Mietinnässäni tunnustan, että, tai tunnistan, että myöskin tuli voisivat tämän avulla saada välittömästi tarvittavaa tietoa tuli-ilmoituksista ja alkuperästä. Teknologian avulla voidaan vähentää manuaalisen verifioinnin tarvetta silloin, kun on kyse tuotteiden alkuperästä ja laadusta, kun on tuota EUn tuontipuolella ja riskinarvioinnissa ja tietojen jaossa ja muutenkin lohkohita ottavat ja fyysisen työn määrä vähenee. Mietinnössä on vielä yksi elementti. Kuinka blockchain-ohjelmistoja voidaan mukauttaa niin, että sääntely- ja tulliviranomaiset voivat taistella myös järjestäytyntä taloudellista rikollisuutta vastaan silloinkin, on kyse kaupan perustuvasta rahanpesusta. Tarkastusvaiheessa aion tähän vielä mennä tarkemmin. Mietinnössäni valotan sitä, kuinka tärkeää on varmistaa turvallinen tietojen vaihto ja samalla voidaan estää väärennettyjen tuotteiden pääsy ketjuihin – sekä kaupan saralla että blockchainin lohkoketjun suunnittelun yhteydessä tämä puoli ottaa huomioon. Ja myöskin eri alustojen välinen tietojen vaihto ja tiedot, jotka tulevat lukuisista lähteistä, voidaan varmentaa tämän avulla. Tässä myöskin tunnustetaan tarve tutkia enemmän suhdetta lohkoketjujen ja tietosuoja-asetuksen välistä suhdetta Tämä teknologia voi tarjota ratkaisuja, jotka liittyvät tietosuojasetuksen säännöksiin, koska kummassakin on yhteinen periaate, että halutaan varmistaa turvallinen tiedonvaihto. On tärkeää tehdä ero henkilökohtaisten ja muiden kuin henkilökohtaisten tietojen välillä. Ja täten voidaan rajoittaa lohkoketjun avulla sitä vaikutusta, jota tietosuojasetuksella on kaupan kauppahaittavana tekijänä. Julkisella yksityisellä sektorilla voidaan lohkoketju käyttää yhä enemmän. Eri järjestelmien yhteen toimivuus on eri tärkeää niin, että ja julkiset viranomaiset voivat hyötyä täysimittaisesti lohkoketjuista. On tärkeää, että startup-yrityksille myöskin laitetaan sellaisia järjestelmiä, jotka ovat yhteensopivia blockchain-teknologian kanssa. Toisaalta skaalattavuus ja haastettavuus, haasteet, jotka liittyvät lohkoketjujen käyttöön käyttöön ovat tärkeä asia. Se on se kansainvälistä kaupan verkostoista. Haasteisiin liittyy lukuisia kysymyksiä, mitä protokollaa käytetään, mitä tapahtuu, mikäli käytetään, tehdään yhteistyötä maan kanssa, joka käyttää eri protokollaa. Komission täytyy tutkia haasteita, koska tämä on erittäin, tämä prosessi on erittäin tärkeä lohkoketjun suhteen. Tunnistaa myöskin, että PK-yritykset voisivat kaikkein eniten hyötyä lohkoketjun laajasta käytöstä. Teknologia voi merkittävällä tavalla helpottaa PK-yritysten elämää, kun ne tekevät yhteistyötä viranomaisten ja muiden yritysten kanssa, jotka ovat mukana toimitusketjussa. Ne voivat kasvaa ja kansainvälistää silloin vientien Tämä myöskin saattaa helpottaa peer-to-peer-kommunikaatiota ja samalla luoda välineitä, jotka helpottavat liiketoiminnan harjoittamista. Lopuksi tässä on lukuisia suosituksia komission suuntaan. On tärkeää, että komissio tekee työtä nyt meneillään oven ehdotusten esimerkiksi suhteen se EU Blockchain Observatory tarkkailukeskus pitäisi saada aikaan. Nyt on meneillään pilottihankkeita, jotka liittyvät kansainvälisen toimitusketjun. Toinen periaate on se, että teollisuuden pitää antaa tiettyä toimintavarmuutta ja kannustaa innovaatioihin. Nämä olisivat erittäin myönteisiä askeleita. Hallitusrakenteet, tulliviranomaiset, verotuspuoli ja sääntöjen noudattamisen varmistaminen myöskin hyötyisivät tästä teknologiasta. Tässä on vain joitakin suosituksia, joita täytyy vakavasti pohtia. Olen toiveikas sen suhteen, että hienoa, hyvä keskustelu tästä syntyvillä kollegoiden ja komission kanssa. Meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa on jatkossakin tällä saralla johtajas, johtajan asemassa, niin että saadaan aika innovatiivisia ja pilottihankkeita. Kyse ei ole pelkästään säännöistä ja politiikan kehittämisestä, vaan myöskin siitä, että tämä teknologia pitää ylipäänsä saada käyttöön. Toivon mukaan tämä mietintöni voi edistää keskustelua komissiossa ja parlamentissa. Ja niinhän on jo, niin olen jo havainnutkin että näin on. Ilmin keskustelen tästä vielä lisää. Kiitos myöskin tulkeille, että he pystyivät tulkkaamaan tämän minun erittäin teknologisen ja hankalan aluspuheenvuoroni. Nyt sitten varjoesittelijät. Korkeintaan kaksi minuuttia kullekin puheaika. Kansanpuolueen edustaja Andri Kien ensimmäisenä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää McClarkia erinomaisesta mietinnöstä. Mielestäni tämä on erinomainen lähtökohta meille, kun pohdimme niitä mahdollisuuksia siitä, miten tällaiset äh, hajautetun tilikirjan teknologiat, kuten lohkoketju, voivat poistaa äh, esteitä ja virtaviivaista kauppaprosesseja. Kansainvälinen kauppahan on nyt kohdannut ongelmia ja lohkoketjuteknologia on kustannustehokas kaupankäynnin väline tai mahdollistaja eri markkinoiden ja kauppakumppaneiden välillä. Meillä on kuitenkin esteitä, jotta voimme, jotka meidän täytyy ylittää, jotta voimme saada aikaan sujuvampaa kauppaa. Viime, vuoden, viime vuosikymmenten tapahtumat ovat johtaneet tilanteeseen, jotka ovat alttiita virheille ja petoksille. Kun ajatellaan vähittäis- ja tukkumyyjiä ja heidän myymiään tuotteita, he hyötyvät avoimuudesta ja myös kuluttajat hyötyvät avoimuudesta. Kun tämä paperihirviö korvataan uudella teknologialla, niin tuotantoketju ja tarjontaketju muuttuu läpinäkyvämmäksi ja kaikki kaikki ovat paremmin suojassa. Yritykset voivat käyttää vaihdettavia dokumentteja ja rekistereitä. Yritykset voivat paremmin hyötyä kansainvälisestä kaupasta ja myös nousevista markkinoista, koska asia, paperiasiakirjojen määrä vähenee ja tullimenettelyt yksinkertaistuvat. Johtopäätös lohkoketju ei ole mikään taikasauva, mutta se varmasti auttaa meitä tässä monimutkaisessa globaalissa maailmassa. Se antaa hallituksille ja valtioille uutta luottamusta kauppajärjestelmiin. Tällä hetkellä meillä on tietenkin monia kysymysmerkkejä ja harmaita vyöhykkeitä enemmän kuin vastauksia. Tekniset ongelmat täytyy ratkaista sellaiset kuin asianmukaiseen sääntelyyn liittyvät suuntaviivat ja tietosuojakysymykset. On myös tärkeää, että me näytä olemme tässä globaalisti johtajina, mutta meidän täytyy välttää tämän sovellutuksen ylisääntelyä, koska sillä on paljon, se tarjoaa meille paljon tulevaisuuden mahdollisuuksia. For the seuraavana. Like to thank the Kiitos. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää luonnoksesta. Teksti on minusta tasapainoinen. Siinä on myönteinen mm, lähestymiskanta, joka kuitenkaan ei ole pelkästään sitä. Se pyrkii etsimään lisävalaistusta lokoketjuteknologiaan ja sen soveltamiseen kansainvälisessä kaupassa. Olen yhtä mieltä tästä, koska tällä on suurta merkitystä. Euroopan unionin täytyy pysyä tässä siinä tilanteessa, että se pystyy sopettamaan kauppapoliittisen digitalistumiseen. Tämä on tehtävä, jotta voimme pysyä kilpailukykyisinä ja pystymme luomaan työpaikkoja yhä enemmän digitaalistuvassa maailmassa. Siksi minusta nyt on oikea hetki lähettää selkeä viesti komissiolle ja jäsenvaltioille, jotta ne pystyvät pyrkisivät analysoimaan enemmän mahdollisuuksia, joita sisältyy lohkoketjuteknologiaan ja käyttää sitä enemmän, että tehokasta ja nykyaikaista kauppaa. Meidän pitää pitää mielessämme, että lohkoketjuteknologia ei ole ratkaisu kaikkeen. Kansainvälisen kaupan alue on alue, jossa voitaisiin kuvitella sovelluksia, jotka olisivat hyödyksi ja joiden kautta luotaisiin luottamusta siellä, missä sitä puuttuu. Siksi EU tulisi katsoa, mikä hyödyttää miten, millä alueella. On kuitenkin joitakin aiheita tässä eh, mietinnössä, joita haluaisin vahvistaa. Ensinnäkin komission puolelta haluaisin enemmän painotusta sille, että analysoitaisiin eh, sitä, että luotaisiin enemmän kilpailukykyä ja pyrittäisiin le, levittämään tietoa asiasta. Haluaisin myöskin korostaa suuntaviivojen luomista, jotta saataisiin aikaan sellaisia sovelluksia, jotka asianmukaisilla sovilijalla alueilla otettaisiin käyttöön, että niistä olisi enemmän hyötyä, todellista hyötyä. Haluaisin myöskin turvallisen ympäristön yrityksille, jotka käyttävät lohkoketjuteknologiaa kaupassa. Tämä on erityisen tärkeää tänään, kun säännöt ja standardit saattavat olla hiukan liian varhaisia lukkoon lyötäviksi. Minulle ja ryhmälleni on avainprioriteetti ottaa huomioon huolenaiheet, jota on yhä enemmän asiasta tietoa sen yleisen piirissä ja kuluttajien piirissä, jotka haluavat tietää, että tuotteet, joita he ostavat, tuotetaan eettisellä ja kestävällä tavalla. Tuotteita ei tulisi tuottaa olosuhteissa, joissa työn olosuhteet ovat huonot ja joista tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia. Kiitos. Minä lopetan tähän, koska aika loppuu. Perfect. Uh... Kiitos paljon. Nadja Hirsch, sitten liberaalista, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset esittelijälle. Uskoakseni tämä on hyvin onnistunut luonnos ja se tarjoaa mahdollisuuden saada kattava yleiskatsaus asiasta, joten monet kiitokset Emma. Lohkoketjuteknologiassa olennaista on se, että tietoa ei voida muuttaa joten tätä kautta saadaan tuotanto, kuljetusketju, ja joka on siis myös tehokas ja turvallinen. Joten meidän mielestä on hyvä, että kustannukset, jotka liittyvät tähän dokumentointiin ja tietojen tallentamiseen, tätä kautta voisivat alentua, jos tätä teknologiaa käytettäisiin. Tämä merkitsee ennen kaikkea PK-yrityksille sitä, että kysymys on kustannusten vähettämisen mahdollisuudesta, mikä on etu. Täällä puhuttiin myös siitä, että tulliviranomaisten on helpompi nähdä, miten toimia, mikä merkitsee sitä, että tässäkin mahdollisesti syntyisi vähemmän kustannuksia pelkästään tietojen vaihdosta, joten juuri pienille keskusteluille yrityksille lohkoketju on todellinen hyöty, jos sitä sovelletaan oikealla tavalla. Me tarvitsemme turvalliset oikeuspuitteet ja siksi on tärkeää, että komissio ryhtyy aktiiviseksi asiassa ja toimii nimenomaan kaupan alueella. Ei riitä, että käymme jotakin abstrakteja keskusteluja. Meidän pitää puhua konkreettisesti asioista kaupan alueella, jossa saadaan aikaan mahdollisimman pikaisesti tehokkaita sovelluksia, joita voidaan käytännössä käyttää. Meillä on vielä muutama pienempi kommentti itse mietintöön ja tulen tekemään tarkistuksiakin. Ensinnäkin me tämä avointen lähteiden open source-periaatetta, siihen tulemme katsomaan, mutta myöskin yhteensopivuus ja tietoturvallisuus on tärkeä asia meille. Ja totta kai myöskin tietosuoja, oikeudelliset kysymykset ovat tärkeitä, mutta kuitenkin kiitokset, tarkistuksia kuitenkin vielä tulee. Klaus Buchner sitten vihreistä, olkaa hyvä. Okay. Kiitos. Esitän kiitokseni esittelijälle. Se oli takaa muodollinen kiitos, vaan aito, koska minusta tämä mietintö on todellakin hyvä lähtökohta perusteelliselle keskustelulle. Monet tärkeät asiat ja soveltamisalueet mainitaan jo tässä yhteydessä. Ja minulle, kuten täällä yleisesti on todettu, kaupan helpotukset ennen kaikkea vähiten kehittyneiden maiden osalta erittäin tärkeitä ja myös mahdollisuus korruption ja laittomien toimien järjestelmälliseen kuriin saamiseen. Tämä mahdollisuus syntyy tämän lohkoketjuteknologian kautta, mutta tämä teknologia voi myöskin johtaa kauppan väylien mutkistumiseen. Ajattelen erinäisiä digitaalis- onnistumisien piirteitä, jotka eivät ole onnistuneet, joten pitää luoda tässä tiettyjä suuntaviivoja. Meidän pitää huolehtia, kuten Rova Hirsch oikein sanoi, siitä, että teknologiaa sovelletaan oikealla tavalla. Tämä on yksi asia. Toinen asia, joka on lähellä minun sydäntäni, on tietosuoja ja yksityisyyden suoja. Niitä missään tapauksessa ei saa heikentää. Tämän äh, Rova McClarkin jo otti esille. Siitä huolimatta tulen tekemään tarkistuksia, jotka koskevat ennen kaikkea tätä aluetta, ja odotan nyt jo hyvää yhteistyötä. Dankeschön, Tiziana begin. Tiziana Begin, EFDDstä, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kollegi, applicare la blockchain Kiitos, puheenjohtaja. Lohkoketjun käyttö kansainvälisessä kaupassa on innovatiivinen ajatus. Toivon, että Eurooppa on tässä edelläkävijä blockchainin kautta on mahdollista vaihtaa tietoa ilman, että tietoa voi millään tavalla vääristellä. Tämä lisää turvallisuutta ja tietojen keskitettyä käsittelyä. Kansainvälinen tietojen vaihtojärjestelmä voisi perustua lohkoketjuteknologialle. Tästä olisi hyvin paljon hyötyä tullipuolella ja kaupassa muutenkin, kun on kyse tuliselvityksistä, turvallisesti voidaan varmistaa, että tulliviranomaiset ja tavaran lähettäjät voisivat tehdä paremmin yhteistyötä. Tämä estäisi myöskin väärennettyjen tuotteiden pääsyä markkinoille. Mikäli tuotteet voidaan sertifioida lohkoketjujärjestelmän avulla, silloin myöskin avoimuus lisääntyy, kun on kyse tuotteiden alkuperästä. Tämä auttaisi taistelemaan laitonta tuontia vastaan. Tällä päästäisiin eroon myöskin turhasta byrokratiasta, paperille perustuvasta käsittelystä. Paperista päästäisiin eroon ja kustannukset vähenisivät. Tämä olisi uusia toimintamahdollisuuksia yrityksiä, joita minä olisin onnitella esittelijää Rova McLaakinia. Olen hyvin lämpimästi valmis tukemaan hänen, ilomielin tuen hänen lausunto- tai mietintöluonnostaan. Viiden tähden liike haluaisi ilmaista tukensa ajatukselle. Me toivomme, että tätä voitaisiin todellakin soveltaa kauppaan silloin, kun on kyse strategista asiakirjoista mahdollisimman nopeasti, koska lohkoketju tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja. Meidän nyt ei pitäisi hukata aikaa, vaan toimia välittömästi. EUn lainsäädäntö ei kovinkaan nopeasti pysty seuraamaan tilanteen kehitystä, mutta ehkä tällä kertaa pystyykin. Anne-Marie minor Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Enna McLaughlinille varjoesittelijän tekemästään työstä. Lohkoketju on erittäin mielenkiintoinen aihe. Se tarjoaa lukuisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta monien suhteiden, monissa suhteissa meitä on kuitenkin kriittisiä. Mainitsen tästä muutaman seikan, voit lähellä sydäntäne. Kansainvälisillä on oikeus tietää, missä mennään miten tämä on yhdistettävissä lohkoketjuteknologiaan, koska äh, blockchain perustuu anonyymiyteen tai lähes anonyymiyteen. Miten sitten blockchain-teknologian avulla pystyy salamaan oman henkilöllisyytensä? Mikä joku sitten pystyy yhdistämään nimen ja numeron, niin sitten yhtäkkiä, mikäli jo pystyy dekoodaamaan ja blockchainin ja sitten yhdistämään nimen ja numeron, silloin on paljastuu. Henkilökohtaiset tiedot paljastuvat, miten tämä yhdistettävissä tietosuojasetuksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä on avoimet mahdollisuudet myöskin ne, jotka haluavat huijata ja joilla on pahat aikomukset. Ja sitten miten nämä peruskysymykset saadaan kuntoon? sitten julkiset viranomaiset, jotka käyttäisivät tätä niin kuin mietinnössä peräänkuulutetaan? Kyllä täytyy silloin myöskin säännöt silloin. Pankkikriisin yhteydessä tuli selväksi, että aivan liian paljon luotettiin pankkien sisäisiin tarkastusjärjestelmiin. Tässä on aivan yhtä arka kohta tämän suhteen myöskin lohkoketjuteknologian yhteydessä. Meidän täytyy varmistaa sitä, että säännöksiä on, mutta kuinka säännellään se, miten voitaisiin valvoa lohkoketjuja, mitä takuita voidaan saada, että valvonta toimii. Entä ympäristöpuoli? tässä tarvitaan hyvin paljon erittäin voimakkaita tietokoneita ja tämä, nämä tietokone, valtavat tietokoneet vievät hyvin paljon energiaa ja sitten yhä enemmän kul- käyttäjä tulisi mukaan. Tässä on sama juttu kuin bitcoinin yhteydessä, kryptovaluutan suhteudessa. Kuka tätä seuraa, kuka tätä pystyy valvomaan? Sama kysymys tämäkin yhteydessä, kuinka koron konkreettisesti voitaisiin valvonta hoitaa ja miten tämä sisäänrakennetaan tämä järjestelmä. Minä kysyn vain. Thanks a lot and now for the commissioners. Sitten komission edustaja Luca Di Carli, joka tulee kaupan pääosastolta ja on siellä yksikön päällikkö. Very much, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Komissio on myös valiokunnan tavoin innostunut ja kiinnostunut tästä teknologiasta, joka voi tarjota paljon mahdollisuuksia, mutta se ei kuitenkaan ole mikään eh, kaiken eh, ratkaiseva teknologia on monia horisontaalisia kysymyksiä, joista yksi on tietosuoja-asetus ja yksi asia, jota pitäisi käsitellä on se, että se tulee todellakin muuttamaan arvontuotantoketjuja, se tulee tuomaan lisää avoimuutta niihin, mutta se itsessään ei sano meille mitään tiedon luotettavuudesta, jota ihmiset syöttävät lohkoketjuun kun täällä puhutaan siitä, että tätä käyttää esimerkiksi työvoimastandardien käyttöön, silloin pitäisi katsoa, miten tiedot sertifioidaan ja kuka ne sertifioi ennen kuin ne syötetään tähän tietoketjuun. Tänä luvallanne minä pyytäisin DG Connectin edustajaa vieressäni puhumaan asiasta hiukan enemmän. Thank you very much and, uh... Kiitos. Olen täysin yhtä mieltä havainnoista, joita kollega esitti, että pidämme tuollakin erittäin tervetulleena tätä mietintöä. Se seuraa Fintekin toimintaohjelma, joka hyväksyttiin marraskuussa, eli nyt maaliskuussa että etsimme tätä strategiaa, katsomme tätä tilannetta. Ja yksi ensimmäisiä toimia luoda tarkkailukeskus, joka käynnisti toiminnassa jo helmikuussa ja koskemaan lohkoketjua. Siinä on mukana sekä julkisia että yksityisiä sidosryhmiä. Siinä on alustassa on nyt yli 1200 toimijaa mukana. Meillä on työryhmiä, Yksi puhuu, käsitteli nimenomaan näitä käyttömahdollisuuksia, eli rahoitusinstrumenttien ja, ja rahoituspalvelujen osalta toiminta, toimitusketju on hyvin nopeasti nouseva taho, joka, jota tarkastelemme. Ja sitten toinen ryhmä tässä alustassa on, tutkitaan nimenomaan tällaista säätelypuitteita. Ja tarkoitus on ymmärtää, missä ollaan ajatellen asioiden tilaa, kehitystä teknologiassa. Pyrimme vaihtamaan myöskin parhaita käytänteitä toimijoiden kesken. Ja mitä tulee säätelypuoleen, pyrimme antamaan enemmän oikeusvarmuutta arvioiden puitteita ja sitä, minkälaista, minkälaisia säädöksiä pitäisi hyväksyä. Joitakin näistä täällä on jo otettu esille, mitä tulee kaikkea yleiseen tietosuojasetukseen. Katsomme sitä hyvin tarkkaan tietysti ja se huolenaiheista käydään keskustelua erityisessä työryhmässä. Me nyt tarkastelemme sitä, että tuota, tehtäisiin raportti, joka koskee lohkoketjun soveltuvuutta ja yhteensopivuutta. Ja toinen asia, joka täällä myös on mainittu, on yhteen toimivuus. Ja yhteen toimivuuden ulottuvuus on asia, joka on myös ollut esillä, kun on puhuttu puhuttu työstä, jota käydään kansainvälisen standardien organisaatiossa, työryhmä, joka käsittelee asioita kansainvälisellä tasolla, tarttuen nimenomaan tällaisia yhteen toimijuuden kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä. Thanks a lot, Emma. Uh, thank you, Shadow. Kiitoksia kovasti varjoesittelijöille kommenteistanne. Haasteita tietysti mahdollisuuksien ohella on. Tämä on monimutkaista teknologiaa, mutta meidän velvollisuutemme on ymmärtää sitä ja pyrkiä vähentämään kaupan esteitä. Meidän täytyy myös edistää kaupan ja tullin helpottamista. Meidän tosiaan täytyy ymmärtää, miten voimme tuottaa luottamusta niin, että niin yritykset kuin kuluttajatkin ovat halukkaita kehittämään tätä teknologiaa ja EU täytyy olla tässä johtavassa roolissa tämän teknologian kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. ottamisessa. Olen erittäin kiitollinen kommenteistanne. Olen ottanut niistä kaikista vaarin ja tarkistusten takaraja on 11. lokakuuta. Ja odottelen innokkaasti tarkistuksianne. Kiitoksia kovasti. 11.10. toden tottakin kello 13. Yhdeltä on takaraja tarkistuksille. Okei, okay. thanks a lot. The next... Kiitoksia kovasti. Seuraava kohta lykättiin seuraavaan kokoukseen, <clears throat> joten menemme kohtaan yhdeksän. Kyse on VTOta ja Brexittiä koskevasta asiasta. Annaan puheenvuoron esittelijälle Quisthut Roovolille. Vielen Puheenjohtaja, oikeastaan me olemme puhuneet jo paljon tästä mietinnöstä, joka siis koskee tullikiintiöiden jakamista VTO-listalla sekä kun yhdistynyt kuningaskunta on eronnut Euroopan unionista ja neuvoston asetuksen 32 kautta 2000 muuttamisesta. Kysymys on, kuten jo olen sanonut aiemmin hyvin teknisestä mietinnöstä, ja itse asiassa minusta edelleenkin on vahinko, että maaliskuussa 2019 tämä tulee ajankohtaiseksi, mutta siihen me varmaankaan emme enää pysty vaikuttamaan. Tässä käsitellään sitä, miten jaetaan näitä tariffikiintiöitä 27 EU-jäsenvaltion ja yhdistyneen kuningaskunnan kesken perusperiaatteena on tässä metodologiassa se, että tämän tyyppinen tuonnin taso säilytetään ja samaan aikaan luodaan yhtenäinen, objektiivinen ja avoin lähestymistapa kaikille tariffeille. Tämä lähtee liikkeelle komission ehdotuksesta, jota myös yhdistyskanskunta on pidänyt hyvänä, ja me emme halua muuttua, puuttua tähän menettelyyn, vaan haluaisimme rohkaista kollegoja myös pitäytymään siinä. Tämä on siis tällainen tekninen algoritmi, jossa jokainen tuote tässä algoritmissa lasketaan. En näe, että tässä on kovinkaan paljon poliittista tässä kysymyksessä. Tässä on paljon matemaattisia kysymyksiä, mutta niistähän me nyt emme ole vastuussa. Nyt sitten minun tarkistuksiini. Minulle oli tärkeää, että tämä laskentamenetelmä, metodologia ei, sitä, sitä ei selitettäisi johdantosan kappaleissa. En edelleenkään usko, että se kuuluisi johdantosan kappaleisiin, koska se on tämän mietinnön ydin, joten minusta se pitäisi mainita artikloissa. Toiseksi, noin seitsemän vuotta sitten asetus, joka koskee delegoituja säädöksiä, uudistettiin ja tähän liittyy töitä, jotka liittyvät erilaisiin omnibusdirektiiveihin ja sen sellaiseen – ja tämä ei näy tästä mietinnöstä. Minä olen tehnyt tarkistuksia, jotka tällä tavoin tekevät tästä luonnoksesta juridisesti ajankohtaisen, koska en oikein ymmärrä, miksi vuonna 2018 me tartumme sellaiseen, mikä oli olemassa ennen omnibussia ja mikä tapahtui Lissabonin jälkeen vuonna 2010. Joten tarkistuksessa niin ei ole kysymys poliittisista kysymyksistä, vaan enemmänkin juridisista ja teknisistä kysymyksistä. Joten näinä levottomina aikoina me toivottavasti voimme saada aikaan vakaata oikeuden äh, lainsäädäntötyötä aikaiseksi. Kiitoksia SD ei näytä olevan paikalla. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron heidän puolestaan. ECR Clark, olkaa hyvä. Colleagues. Hyvät kollegat, niin EUn ja UKn äh, kiintiöiden jakaminen äh, sujuvasti on tarpeen, jotta olemassaolo äh, kauppajärjestelmä ei häirinny. Jouluku, tai siis heinäkuussa UK jo esitti näkemyksensä markkina, markkinoille pääsystä tavarakaupassa sen jälkeen, kun Brexit toteutuu. Kysehän on hyvin teknisestä harjoitteesta. VTO tarjoaa sille juridisen mekanismin ja me olemme iloisia esittelijän tekemästä työstä. Hän on selventänyt komission ehdotusta muun muassa liittyen metodologiaan me kuitenkin korostamme sitä, että on tärkeää, että komissiolla on riittävästi joustavuutta, kun näitä kiintiöitä jaetaan uudestaan. On tärkeää, että täytäntöönpano tapahtuu myös sujuvasti, myös siinä tapauksessa, että ää, äh, sopimusta ei vielä ole olemassa. Ja pyytäisin, että GATT-artiklan 20 mukaiset neuvottelut menevät nopeasti eteenpäin. Kiitoksia. Alden esittelijä ei ole paikalla. Buchner vihreistä. Thank you very much. Kiitos. Täällä on jo mainittu, että tämä on hyvin tekninen asia ja esittelijä Lou noudattelee tässä komission määrittelemää linjaa vihreinä. Meillä ei ole tästä poikkeavaa linjaa ja EUn TR kuiden nimittäin kehittämisessä eh, Brexitin jälkeen. Tämä on ehdotus, joska tekisi tästä hyvin joustavan tästä muutoksesta, mutta me tiedämme, että monet VTO-maat tulevat sanomaan sanansa tässä prosessissa, eivätkä he tule hyväksymään tätä ehdotusta. Ensimmäiset lausunnot on jo kuultu tässä mielessä. Vihreinä me tietenkin olemme yhtä mieltä siitä, että meidän ei pitäisi ottaa huomioon näitä toiveita tässä vaiheessa. Jos VTO-kumppanit ovat tyytymättömiä, niiden täytyy kiistää tämä ehdotus säännöllisellä menettelyllä käyttäen VTOn kiistoratkaisumenettelyä. Useimmat äh, tarkistukset tähän, jotka ovat tässä mietinnössä, äh, viittaavat delegoitoihin sääntöihin ja toimenpanosäädöksiin ilman, että tapahtuisi mitään muutoksia TRQ-aikataulussa eh, ja VTO-kumppaneiden suhteen, jos nämä sopimukset poikkeavat eh, siitä, että tapahtuu tämmöinen normaali nimittämislista. Täällä on puhuttu siitä, että vuoden 1992 asetus joka koskee VTO-kiintiöiden määrittämistä, joka näyttäisi ensimmäisellä silmäyksellä hyvin legalistiselta lähestymistavalta, mutta meidän pitää kuitenkin saada, aika, saada reaktio komissiolta, jotta voisimme määritellä, onko tämän takana kenties jokin poliittinen ulottuvuus. Jos näin ei ole, silloin me emme, meidän ei tarvitse ryhtyä käsittelemään tätä asiaa. Thanks a lot, Helmut Scholz. Kiitoksia sitten kuen Helmut Schultz. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää, vaikkakin näyttäisi siltä, että tämä on tekninen mietintö, niin sillä on pitkälle meneviä vaikutuksia, joten siinä mielessä lähestymistapa, joka liittyy delegoituihin säädöksiin, siitä olemme yhtä mieltä, merkitsee sitä, että Euroopan parlamentin aina pitää myöskin käsitellä jatkossakin kauppasuhteita kolmansiin maihin. Ja ja tässä tapauksessa tulemmekin sitten tähän poliittiseen ulottuvuuteen, joka liittyy tähän tekniseen toimenpiteeseen. Tällä hetkellä on hyvin vaikea arvioida, mitä ovat konkreettiset vaikutukset, joita Brexitillä on suhteessa kolmansiin maihin. Jos Brexit ei tapahdu järjestetysti, niin että syntyy kaikkien kannalta hyvä sopimus, joten on vaikea tästä pöydästä katso, katsoin tietää, mihin suuntaan kehitys tulee menemään Brexitin su- suhteen. Tilanne on avoin, joten on vaikea ottaa siihen lopullisesti kantaa. Joten tämä on valmistelevaa lainsäädäntöä. Ja nämä olisi siis se kommentti, jonka me haluaisimme tähän keskusteluun, kun on kysymys tämän, artik- tämän asetuksen 32 2000 muuttamisesta. Kiitoksia vain. Ja sitten pyytäisin Agrin lausunnonlaatija McCarthyä käyttämään puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja suuret kiitokset esittelijälle siitä, että pyysitte minua esittämään omat näkemyksemme. Agrivaliokunta ei ole vielä vaihtanut mielipiteitä tästä asiasta. Teemme niin Strasburgissa ensi viikolla, joten puhun tässä lausunnon laatijana vain. Tämä on erittäin tärkeä asia meidän valiokunnallemme, koska maataloussektori on kaikkein suurin sektori, johon tämä asia vaikuttaa, kun kiintiöitä jaetaan. Nämä kiintiöt hän koostuvat enimmäkseen maataloustuotteista, ja näitä tuotteita on arvioitu hyvinkin yksityiskohtaisesti. On pohdittu, millä tavalla EU voi ylläpitää markkinoita ja hintoja. Tarpeetonta kuitenkin sanoa, että näiden kiintiöiden jakamismetodologiassa täytyy ottaa huomioon tietysti kaikkein tärkeimpien tuotteiden kansainvälisen kilpailun tilanne ja myös niiden tuottajien elinkeino Ymmärrän, että komission ehdottama metodologia on sellainen, josta on yhdessä sovittu brittikumppaneiden kanssa ja sillä tavalla varmasti myönnytykset ja velvoitteet jakautuvat tasapuolisesti eri kumppaneiden välillä ja mielestäni meidän tulisi tämä metodologia ottaa esiin paitsi itse lakitekstissä eikä ainoastaan johdatosan kappaleissa. On myös muistettava että tässä kohtaa komissio antaa itselleen oikeuden muuttaa lukuja myöhemmin. Brexit, kuten tiedätte, on asia, jonka toteutumispäivämäärään liittyy vielä epävarmuustekijöitä ja saattaa käydä niin, että liitteessä esitettyjä myönnytyksiä täytyy vielä muuttaa. Mutta itse olen vahvasti sitä mieltä, että Euroopan komission ei pitäisi pitää itsellään rajattomia, rajatonta harkintavaltaa muuttaa lukuja ja muita asioita ilman, että Euroopan parlamenttia kuullaan. Komission tulisi voida hyväksyä ähm, delegoituja säädöksiä vasta siinä vaiheessa, kun kansainvälinen sopimus on toteutettu lopullisesti ja löyty lukkoon. Muuten Euroopan parlamentilla tulisi olla perussopimuksen tarjoama äh, mahdollisuus antaa lausunto ja sitten vielä tähän kovaan rajaan Irlannin ja UK ja EUn välillä neuvottelijat ovat sopineet siitä, että Pohjois-Irlannin tulisi pysyä mukana EUn tulliunionissa ja tullijärjestelyissä. Eli tämä liittyy vielä toiseen kiintiöiden jakamisharjoitteeseen. Tätä ei, ja tähänkin tulisi soveltaa parlamentista, parlamentaarista valvontaa ehdotetun meteorologian mukainen tulos olisi saman se tulisi olla, saattaisi olla sellainen, että VTOn kumppanit voisivat kyseenalaistaa tämän tuloksen. Kun siitä tehdään myöhemmin päätöksiä, niin sekin on, nämäkin päätökset ovat poliittisia luonteeltaan, joten parlamentin näkemys tulisi ottaa huomioon siinäkin, joten kunkin eh, kiintiön osalta edellytetään parlamentaarista valvontaa ja parlamentin tulisi saada äänensä kuuluviin, joten minä eh, kehotan kaikkia pohtimaan, eh, mitkä ovat seuraamukset siitä, mitä komissio nyt ehdottaa. Komissio antaa itselleen yksinomaisen toimivallan, mutta näitä kiintiöitä täytyy miettiä mikä olisi, mitkä olisit seuraamukset siitä, että tuli, tultaisiin tehneeksi vääränlaisia päätöksiä, minkälaisia vaikutuksia sillä olisi viljelijöihin ja muihin yhteisöihin, heidän tulevaisuuteensa ja kotimaisiin markkinoihin. Kiitos komission nimissä. Täällä on paikalla Mihail Nijar, joka tulee Agri-pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen erinomaisesta mietinnöstään. Se on oikein hyvä pohja sille, että nopeasti saadaan aikaan sopimus asiasta kaikkien toimielinten kesken. Luvallanne tulen palaamaan vielä lopuksi aikataulukysymykseen. On samaa mieltä siitä, että tämä on tekninen asia, tekninen ehdotus, mutta poliittisesti hyvin herkkäluontoinen sellainen – Puheenjohtaja Juncker unionin tilaa koskevassa puheessaan aiemmin tässä kuussa aivan erityisesti viittasi tähän asiaan ja tarpeeseen saada aikaan nopea sopimus. Kun luin mietintöä, uskon, että meillä kaikilla on samat periaatteet ja samat tavoitteet. Muutokset, joita esittelee ehdottaa, vaikuttavat sellaisilta, että tässä hieman eri tavoin pyritään samoihin tavoitteisiin. Ja uskon, että voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä teidän ja agrivalikunnan kanssa, jotta ratkaisu löytyy erinäisiin kysymyksiin, jotka täällä otettiin esiin. Lyhyesti minun nähdäkseni kolme tärkeintä asiaa. Ensinnäkin menetelmättä. Kun laadimme mietintöä, pohdimme samoja kysymyksiä kuin tekin. Pitäisikö metodologia pistää artiklaan ja sitten komissio antaisi oikeus pistää menetelmää käytäntöön. Vai pitäisikö laittaa luvut suoraan perus liitteeseen? Maksimi lainsäädäntö juridisen varmuuden vuoksi valitsemme jälkimmäisen vaihtoehdon. Luvut ovat liitteessä. Siis siksi viittasimme menetelmiin pelkästään tason kappaleissa johdantonsa viitteissä, koska tämä liitehän on osa lakitekstiä. Mikä te haluatte nyt siirtää viitteen metodologian ja periaatteisiin, joita on käytetty kiintiöiden jakamisessa itse artiklaan, varsinaiseen tekstiin, niin kuten sanoin, me voimme kyllä tutustua tähän ajatukseen ja olemme valmiita laatimaan tästä kompromissin. Mutta jollakin tavalla tämä metodologia täytyy linkittää liitteeseen, koska loppujen lopuksi kukaan ei halua poistaa liitettä. Liitteet ovat ne, missä nämä, nämä luvut ovat, joten kunnan yhteys täytyy olla varsin säätöksen liitteen välillä. Niitä ihmiset, jotka lukevat asetusta, tietävät, mitä oikeuksia heillä on tulevaisuudessa, kun on kyse tästä seikasta. Toinen huomio Arti, tämä liittyy asetuksen 32 vuodelta 2000 ja tämän tekstin linkittäminen siihen. Olen kyllä ymmärtänyt, että kymmenen vuotta Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen on korkea aika mukauttaa perussäännökset, jotka ovat ajalta ennen Lissabonin sopimusta täytyy ajan tasaistaa, mutta toisaalta tämä saman linjan saattaminen ei ole automaattista eikä teknistä niinkään, vaan pitkälti poliittista työtä, koska neuvosto ja parlamentti eivät aina ole samaa mieltä silloin, kun on kyse tämän mukauttamisen yksityiskohdista. Näen tässä tiettyjä riskejä. Mikäli mennään täysimittaiseen asetuksen 32 mukauttamiseen, tämä saattaa johtaa siihen, että koko prosessi menee raiteiltaan sitten, ja eikä meillä ole varaa sellaiseen. Joten vetoisin sen puolesta, nyt löydettäisiin yhdessä neuvoston kanssa realistinen kompromissi tähän erityiseen seikkaan. Niitä voisimme rajoittaa tässä mukauttamista ja pelkästään mukauttaa sen verran, kun on tarpeellista, jotta voidaan toimia käytännöllisellä ja tehokkaalla tavalla, eikä käytettäisi tätä ehdotusta ikään kuin keskustelun aikaansaamiseksi muutoksista, jotka liittyvät toiseen perussäännökseen, jotka eivät tänään ole esityslista tai asialistalla. Ja mitä tulee komission annettavien valtaoikeuksien laajuuteen, komissio halusi oikeuden muuttaa lukuja, jotka ovat liitteessä. Minä kyllä ymmärrän teidän vastustuksenne vastalauseenne – ja että haluatte komission valtaoikeuden määritellä sen täsmällisemmin. Neuvosto on oikeastaan samalla niin Tämä on sen varma, että yhteislainsäätäjät löytävät tästä helposti sopimuksen. Yksi seikka vielä, joka on vaina. Kaikki ovat varmaan samaa mieltä siitä, että mikäli me haluamme aikaan saada sopimuksen VTO-kumppaneiden kanssa Genevessä artikla 28 menettelyn mukaisesti nämä sopimukset täytyy ratifioida ja saattaa päätökseen parlamentin neuvosto neuvoston puolella ja parlamentin on hyväksymisoikeus vain. Joten tästä johtaa se, että komissio käyttää oikeuksiaan muuttaa näitä liitteitä ja toiminnat ehdotat tästä eri mieltä. Pikemminkin kenkä tuntuu puristavan B-osasta komissiovaltaoikeuksien kohdalla, jossa todetaan, että otetaan huomioon myöskin muut tiedot. Nyt voin yrittää kenties selittää jälleen kerran, mitä tässä on taustalla. Emme halua, että komissiolla on valtaoikeudet millään tavalla erovat yhteisestä menetelmästä, joka on laadittu yhdessä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ei tämä ole todellakaan tarkoitus. Mikäli löydetään kunnollinen tapa pistettävän mukaan lakitekstiin, niin komissio on täysin valmis näin tekemään. Pohtimaan hyvää tekstiä yhdessä tehdään neuvoston kanssa. Kuitenkin Geneven neuvotteluissa saattaakin olla sellainen tilanne edessä, että kolmannet maat, jotka ovat kyseessä, tarvitsevat meille hyvää objektiivista tietoa, joka pitäisi ottaa huomioon, mutta poliittisesta syystä emme ole saaneet aikaan sopimusta sitten kolmannen maan kanssa. Emme saa aikaan sopimusta. Ja sitten tämä parempi tai antasainen asiapohjainen tieto pitäisi ottaa sitten liitteen kohdalla huomioon, jotta voidaan lieventää sitä riskiä, että Genevessä tulee kiistoja eteen. Tämä olisi objektiivinen tapa, jolla me haluaisimme hoitaa tämän asian, joka liittyy artiklaan kolme ehdotuksessa. Joten jälleen kerran olemme valmiita tekemään työtä tämän puolesta, mutta vetoisimme sen puolesta, että periaatteesta pidetään kiinni niin, että meillä on riittävästi joustavuutta käytössämme, jotta voimme ottaa huomioon paremman tiedon. Ja tällä rajoitetaan sitä riskiä, että syntyy Genevessä kiistoja. Ajoituksesta vielä sananen. Tiedämme, että asialla on kiire. Pito siellä kerran sen puolesta, että yritettäisiin yhdessä neuvoston kanssa löytää mahdollisuus, että tämä asetus saataisiin vielä hyväksyttyä ennen vuoden päättymistä. Tiedämme, että meillä on hieman enemmän aikaa ensi vuoden alussa, mutta komissio tarvitsee tämän valmiiksi, jotta se voi ryhtyä laatimaan täytäntöpanosäännöksiä niin, että kaikki tämä saadaan astuvan voimaan. Tämä on se syy, miksi meidän aikataulumme on todellakin sellainen, että tämä pitää saada hyväksyttyä vuoden loppumista. Kiitos, sen Kodeliive. So, es stimmt nicht. Niin, tietysti on juuri niin, että tämä on osittain teknistä, mutta kaikki, mikä liittyy delegoituihin säädöksiin tai toimenpanosäädöksiin, on erittäin poliittista. Sen me tiedämme. Siksi minusta meidän täytyy pysyä tarkkaavaisina. Jos tätä ei kuvata riittävästi, siis sitä, että on epävarmuuksia, niin silloin todennäköisesti silloin kun äänestämme asiasta, on tilanne se, että emme tiedä missä muodossa tai minkälaisten muodostuksien mukaan tämä Iso-Britannian eroaminen tapahtuu. Eh, silloin me, me voimme kirjata sen vielä sitten, siihen määräaikahan vielä ei ole olemassa. Eh, luonnollisesti olen valmis eh, harjoittamaan hyvää yhteistyötä komission kanssa, mutta haluaisin kuitenkin esittää yhden kommentin. 30 vuoden kokemuksen jälkeen yhteistyöstä komission kanssa, jos komissio ei halua, että me kirjoitamme jotakin, se kuitenkin hyvin usein haluaa avoimen valtakirjan nopeaan toimintaan. Me olemme Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamenttina todellakin saaneet vahvistetun mahdollisuuden käyt, esittää kantamme kaikissa kysymyksissä koskevat kauppaa. Myös tässä tapauksessa haluan kiittää kollegoja yhteistyöstä ja olo iloinen siitä, että pääsemme pikaisesti varmaan tässä asiassa lopputulokseen. Kiitos. Voin vain painottaa sitä, että 2009 tietystikin meillä oli erilainen tilanne. Vuonna 2019 tulee olemaan erilainen tilanne. Aikapaineen vuoksi en ole nyt valmis millään tavalla uhraamaan demokraattisia oikeuksiamme. Tämä on täysin päivän selvää. Sen mukaan, miten me pystymme myötävaikuttamaan asioihin, niin tämän myötä me myöskin toimimme. Tarkistusten jättöaika on 5. lokakuuta viimeistään kello 12. Sitten yhteiskeskustelu kohdista 10, 11 ja 12. Kyse on EU-Japani talouskumppanuussopimuksesta. Ensimmäinen osa tätä yhteiskeskustelua on lyhyt kertomus valtuuskuntamme matkasta 18.20. syyskuuta. Se kohdistui Tokioon tuo matka. Tietystikin kyseessä oli tiedonhakumatka. Me tutustuimme silloin lukuisiin elementteihin, jotka liittyvät kauppasopimukseen. Ilon yleissopimus ja mahdollinen ratifiointi ja sopimuksen täytäntöönpano. Sitäkin tarkasteltiin myöskin tieto, virrata, kuluttajastandardit, näistä kaikista keskusteltiin. Meillä oli erittäin hyödymästä keskustelua lukuisien sidosryhmien kanssa Japanissa paikalla ministereitä. Tapasimme esimerkiksi talouskauppaa ja teollisuusministerin, ulkoministerin, työministerin ja hyvinvointiministerin, infrastruktuuri, maa-asioista vastaan ministerin, myöskin maatalous- ja kalastusministerin. Ja myöskin pääministeri Ebin erityisavustajan tapasimme, erityisneuvonantajan Keskustelimme myös Japanin parlamentin jäsenten kanssa ja monen muiden sidosryhmien kanssa mukaan luettuna teollisuuden edustajat, ammattiyhdysliikkeen edustajat ja kansallisyhteiskunnan edustajat myöskin ovat mukana keskustelussa. Uskon, että saimme kokonaisvaltaisen kuvan tästä sopimuksesta Ja kun tarkastellaan Japanin tilannetta, sitä miten tämä sopimus siellä puolella edistyy, ja kuinka ratifiointi ja keskusteluprosessille etenee, niin loppujen lopuksi tämän osalta voin todeta, että vierailumme varmaan edisti tätä asiaa, ratifiointiprosessia. Siihen ei liittynyt niin mitään suuren luokan ongelmia, mutta aina nyt saman tien puheenvuoron esittelemme Petro Silva Pereiralle, joka oli myöskin mukana valtuuskunnan matkalla. Hän toimi myöskin esittelenä kahdessa mietinnössä, jotka edessämme. Thank you, Chair. Your colleagues. Um, I agree our inter-delegation. Niin, olen yhtä mieltä siitä, että meidän Inta-valtuuskuntamme matka Japaniin oli hyvin ajankohtainen ja hyödyllinen, ja niin haluan sitä kolme lyhyttä kommenttia ensinnäkin. Sen lisäksi tapasimme parlamentin jäseniä liike-elämän ja ammattiyhdistysten, kuluttajajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Meillä oli tilaisuus moniin korkean tason poliittisen tapaamisiin ministerien kanssa, mikä tietysti on poliittinen viesti Japanin sitoutuneisuudesta tähän äh, näihin kumppanussopimukseen. Sen lisäksi meillä oli mahdollisuus lähettää omat viestimme siitä, miten tärkeänä pidämme kestävää kehitystä, kuten äh, on mainittu kestävän kehityksen tavoite, ilmastonmuutos äh, ja ennen kaikkea tarve siirtyä siihen, että ratifioidaan kaksi jäljellä olevaa ilon yleissopimusta. Otimme huomioon myös Japanin kommentit, jotka liittyvät siihen, että tämä sopimus tulisi pikaisesti toi voimaan. Ja ei ollut todellakaan vastustusta sopimusta kohtaan kansalaisyhteiskunnan piirissä. Sitten pääministeri Aben erityisneuvonantaja ilmoitti valtuuskunnalle, että Japanin hallitus luo ministeriöiden väliset puitteet tämän äh, kestävän kehityksen tavoitteen teiden äh, toimeenpanemisen puitteiksi, samoin kuin myös kielellä olevien ilon äh, yleisopimusten ratifioimiseksi. Tämä merkitsee konkreettisia askelia, joita olemme odottaneetkin, ja minusta meidän pitäisi tervehtiä tätä myönteisenä kehityksenä. Mitä tulee sitten tähän äh, päätösmaan luonnokseen ja suositusluonnokseen, ajattelen aikataulua, joka teille on toimitettu, päätösmaan luonnos ja ja suositusluonnos koskee EUn ja Japanin talouskumppanuussopimusta, niin minä esittäisin selvästi sitä, että parlamentti tulisi antaa suostumuksensa sopimuksen ratifioinnille Japanin kanssa kolmesta perustavanlaatuisesta syystä. Ensimmäinen on se, että tämä sopimus Japanin kanssa on strategisesti erittäin tärkeä. Se on Kysymys on voimakkaasta taloudellisesta ja poliittisesta äh, kumppanuudesta tärkeän äh, liitolaisen kanssa, ja se on äh, tärkeä toimi Trumpin protektionistista agendaa vastaan, ja se tähtää nimenomaan sääntöihin perustuvaan maailmanlaajuiseen järjestykseen. Se suojeli EUn arvoja ja standardeja Aasian Tyynemeren alueella. Toiseksi tämä sopimus on myös hyvin tärkeä taloutta ajatellen – sillä on valtaisaa potentiaalia ajatellen talouden kasvua ja työpaikkojen olemista Euroopassa. Se on tärkein kahdenvälinen kauppasopimus, jota EU on koskaan tehnyt. Se koskee yhtä kolmatta maailman BKTstä 40 prosenttia maailman kaupasta. Se on mahdollisuus EUlle ottaa johtoasema ja päästä kaupan virtoihin Aasian Tyynemeren alueella. Ja se on hyvin tasapainoinenkin. Se vastaa meidän etujamme päästä Japanin markkinoille ja se suojelee meidän herkkiä sektoreitamme. Ja suoraan sanottuna herkin sektori neuvottelujen aikana maatalous ja autosektori, rautatiesektori, ne ovat nyt kaikki valmiita puhumaan tämän sopimuksen puolesta. Kolmanneksi tämä sopimus kuuluu uuteen kauppasopimusten sukupolveen. Se ottaa huomioon kestävän kehityksen kysymykset. Ja siinä mielessä, kun vertaan sitä sopimukseen, jonka juuri teimme Kanadan kanssa, uskon, että voitaisiin sanoa, että tämä on SETA plus. Siinä on selkeä viittaus kestävän kehityksen tavoitteisiin. Si- Siinä myös ensimmäisen kerran on viittaus Pariisin sopimukseen ilmastonmuutoksesta. Sen lisäksi, että siinä on monia muita monenkeskisiä ympäristöä koskevia sopimuksia mainittuna. Se viittaa myöskin biologiseen monimuotoisuuteen. Siinä on luku, joka koskee yhtiön vastuuta ja yhteyden hallintoa G20 ja OECDn periaatteiden mukaisesti. Ja siinä on kaupan ja kestävän kehityksen sitoumuksia, jotka liittyvät siihen, että ollaan vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan kanssa. Se edistää kansainvälisten standardien noudattamista monilla sektoreilla, mikä on hyvin tärkeää ajatellen ympäristön suojelua. Sen lisäksi sopimus myös saa aikaan tuloksia siinä, että edistetään kestävää maataloutta uusien yhteistyö kumppaneen mekanismien kautta, jotka liittyvät siihen, että samaan aikaan turvallista ravintoa kuluttajille ja että äh, pyritään torjumaan myöskin laittomia hakkuita ja laitonta kalastusta. Ja tärkeää on myös se, että 205 äh, maantieteellistä nimitystä äh, tulee suojelun päätyi suojelun kohteen tässä sopimuksessa, ja Kanadan kanssa niitä oli vain 145, ja tämä merkitsee sitä, että Japanin kanssa päästään yksimielisyyteen siitä, mitä merkitsee maantieteellisten äh, alkuperänimien suojeleminen. Tällä ei ole, tässä ei puhuta investointien suojasta, se koskee eri sopimukseen. Me ei joudu keskustelemaan mistään äh, investointisuojelu ja kiistojen ratkaisumenettelyistä. Ja lopuksi hyvin tärkeänä kysymyksenä sopimus sisältää myöskin uudelleen tarkastelulausekkeen ja sen, että miten pannaan toimien kestävän kehityksen lukua. Samoin kun on mainittu myöskin Kanadan kanssa sopimuksessa, mikä on mahdollisuus sille, että parannetaan – sitä, miten tämä, näitä toimeenpanomekanismeja voidaan parantaa kestävän kehityksen luvussa, ja minusta meidän pitäisi käyttää tätä tilaisuutta niin pian kuin mahdollista. Ja lopuksi puheenjohtaja, ILOn yleissopimuksista vielä se, että sopimuksessa on selkeät sitoumukset ILOn yleissopimusten ratifiointiin, ja kuten aiemmin mainitsin, meidän pitäisi tervehtiä sitä, että lopultakin Japani liikkuu liikkuu eteenpäin, ottaa konkreettisia askelia siinä, että on luotu ministeriön väliset puitteet tätä tarkoitusta varten. Joten olen sopimuksen puolesta ja odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja keskustelua tar- ja mahdollisia tarkistuksia myös, joilla parannetaan minun ehdotustani. Kiitoksia kovasti. Sitten EPPn varjoiset liekas pari. Äh, en ole tosi varjoesittelijä, mutta haluaisin siitä huolimatta esittää joitakin huomioita. Uskon, että on hyvä asia, että olemme samaa mieltä siitä, että Japanin sopimus on erittäin hyvin hoidettu komission puolella. Kuitenkin tässä on tilanne parempi kuin SETA-sopimuksen yhteen. Olen samaa mieltä siitä, että tämä olikin SETA Plus, niin kuin esittelijäkin sanoi. Minun on ilman vaikeuksia joidenkin kohtien kanssa minun mielestäni. Kyse on siitä, miten toimita Japanin kanssa. Minulla on mielikuva, että jotkut kollegat eivät tajua, että Japani on vapaa demokratia. Vapaampi demokratia kuin jotkut muut unionin jäsenvaltiot. Ja suoraan sanottuna minun on vaikea niellä, miten jotkut meistä jatkuvasti vievät eteenpäin henkilökohtaista agendaansa – ja tässä te- teeskennellään sitten, että vapaa demokratia Japanissa jollakin tavalla pitää saada vielä aikaan, niin kuin se ei olisi. Minun mielestäni tämä on hieman kummallista toimintaa. Keskävän kehityksen luku esimerkiksi jotkut kuvittelevat, että Japani tarvitsee tässä suhteessa jotakin oppituntia meiltä. Ja sitten ilon yleissopimukset, me olemme allekirjoittaneet ne, ne ovat monille meistä tärkeitä, mutta tässäkin kohtaa Japani on täysin vapaa itsenäinen demokratia. on toimiva työmarkkinajärjestelmä, oikeusvaltio toimii siellä, herättäen hyvä työntekijöiden suojelu valitsee siellä ja me keskustamme japanilaisten kanssa ikään kuin se olisi jokin bananitasavalta. Meidän pitäisi itsekin pitää kiinni säännöksistä, joten vetoisin todellakin sen puolesta, että lopetan tällainen kielenkäyttö Japania kohtaan, jota jotkut täällä harjoittavat, kun keskustelut Japanista. Ilon osalta ilolla on omat menetelmänsä, omat toimintatapansa sen suhteen, miten maita arvioidaan silloin, kun on kyse näistä yleissopimuksista ja siitä, miten maat halutaan saada niihin mukaan. Monet kollegat ovat yhä uudelleen sanoneet, että TTIPin yhteydessä ja Kanadan sopimuksen yhteydessä investointisuojasta. He ovat puhuneet tai sanoneet, että ne ovat kehittyneitä demokratiaa ja oikeusvaltioita, joten ei tätä investointisuojelukua tarvita eikä myöskään riitoratkaisujärjestelmää. Mutta mikä tämä argumentoidaan vakavasti, niin se on kestävän kehityksen suhteen ja ilon yleissopimuksen suhteen. Se on kuitenkin kyse hienosta maasta kuin Japanista, joka on demokratia ja oikeusvaltio. Niin vetoisin todellakin sen puolesta, että ei jatkuvasti aseta kyseenalaisia Japania näissä kysymyksissä. Emma. Ei puolesta Emma. Colleagues, I'm speaking on behalf of... Minä puhun siis ECRn varjoesittelijän puolesta. ECR on tyytyväinen tähän mietintöön. Meidän mielestämme teksti on tasapuolinen. Se korostaa sopimuksen suurimpia saavutuksia, kun puhutaan hyödykkeistä palveluista ja niin edespäin. Tässä puhutaan myös EUn ja Japanin ää, ja sosiaalisista kontekstista. Nyt kun Japanin ja EUn vapaakauppasopimusta on kyseenalaistettukin, niin tämä on erinomainen askel eteenpäin, kun puhutaan ylipäänsä EUn strategiasta Aasian Tyynemeren alueella. Me olemme sitä mieltä, että tätä mietintöä, vaikka se hyvä onkin, on, voidaan vielä entisestään parantaa, ja uskomme, että tarkistuksemme tulevat myötä vaikuttamaan tähän. On tärkeää, että sekä kuluttajat että yritykset saavat tukea niin, että niin kaupan kuin ei-kaupan tariffitkin poistetaan. poistetaan. On kiinnitettävä huomiota myös muun muassa lääkkeisiin, lääkinnällisiin tuotteisiin. On tärkeää, että tehdään yhteistyötä pk-yritysten kanssa. Nehän hyötyvät ihan omasta luvustaan. Ja pk-yrityksiä varten aiotaan myös perustaa verkkosivusto. Me olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa kaupasta kestävästä kehityksestä. Kansalaisyhteiskunnan olla tämän luvun valvonnassa on tärkeää. On myös tärkeää, että kuullaan kuluttajia, ne, kuluttajajärjestöjä. Tämä on yksi osa siitä 15 kohdan suunnitelmasta, jonka tarko- joiden tarkoitus on parantaa tilannetta. Ja odottelemme kiinnostuneina keskusteluita esittelijän kanssa. Sitten henkilökohtainen kommentti viittaan siihen, mitä Kaspari juuri sanoi me emme saa. Siis jos on protektionistisia näkemyksiä, niin ei ainakaan pidä luoda sellaista illuusiota, että kauppakumppaneissa olisi vikaa. Ei se ole mikään tapa neuvotella hyvässä uskossa. Kauppakumppanimme ansaitsevat enemmän kunnioitusta. Uh, Kiitoksia kovasti ja Nadja Hirsch Altista. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Liberaalien ryhmä luonnollisesti tukee talouskumppanuussopimusta Japanin kanssa. Meidän täytyy tehdä näin ensinnäkin siksi, että se on ajankohtainen viesti poliittisessa tilanteessa. On ehdottoman välttämätöntä ja oikein, että lähdetään selkeä viesti vapaakaupan puolesta, että se on mahdollista. Toisaalta myöskin ajatellen sitä, että tämä on strateginen sopimusta, mitä kuluttajat hyötyvät tästä, samoin myöskin yrittäjät, samoin talous tulee saamaan tästä hyötyä. Ajatellen sitä, miten keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä rakennet, vähennetään tulliesteitä. Ja keskustelut Tokiossa minusta oli myönteistä se, että kaikkialla myöskin kansalaisjärjestöjen osalta – sain sen kuvan, että näkemys on myönteinen tästä sopimuksesta. Luonnollisesti myös tarkastelen sitä kriittisestikin, mutta kokonaisuudessaan myönteisesti, mikä on hyvä ja tärkeä merkki. Myöskin uskomme ja olemme selkeästi puhuneet siitä, että tietojen kulku, tietovirta on hyvin tärkeä aihe ja tulee olemaan yhä tärkeämpi ennen kaikkea autoteollisuuden alueella. Siinäkin huomasimme, että meitä kuunnellaan. Se on aihe, jossa seurannan kautta täytyy sitä edelleen seurata. On tietysti hyvä nähdä, että tieton suoja eh, perusasetus siellä nähtiin hyvin myönteisesti. Nimenomaan ajatellen sitä, miten Kiina mahdollisesti tulevaisuudessa tulee käsittelemään tietoja. Joten siinä mielessä keskustelujen kautta syntyy vahvistetusti se kuva, että olemme oikealla tiellä ja siksi tuemme tätä täysin ja haluamme kiittää esittelijää. Päätösasemassa on monia hyviä asioita, mutta me tulemme varmaan tekemään vielä tarkistuksia, mutta kohta 11 puhutaan seuraamuksista. Se meistä ei välttämättä ole oikea tapa toimia ja tulemme tekemään tarkistuksen siinäkin. Mutta kiitokset. Dankeschön, Klaus Buchner für die Grünen. Sitten Klaus Buchner vihreistä. I want to thank the... Kiitos ensinnäkin. Haluan kiittää esittelijää näistä suositusluonnoksista, mutta meidän mielestämme niitä tulisi täydentää äh, sopimuksen sellaisilla problemaattisilla elementeillä, joita ei voida kätkeä. Ensinnäkin on totta, että tämä sopimus on tärkeä merkki tässä tilanteessa, jossa protektionismi lain lisääntyy. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että EU on antanut mahdollisuuden livetä käsistään. On selvää, että status quo kauppapolitiikassa ei ole enää elinkelpoinen vaihtoehto. Kansalaiset eivät enää tue tätä ja vaativat enemmän johdonmukaisuutta muun muassa kestävän kehityksen, so- sosiaali- ja ympäristöstandardien kanssa. Haluaisin muistuttaa kolme, kolmesta seikasta. Ensinnäkin palveluluku. Kuinka voimme vahvistaa sen, että tämä vapaakauppasopimus suojelee oikeutta säännellä. Meidän tulisi esittää tarkistuksia tähän liittyen. Sama pätee puutavarakysymykseen. Miten voimme vahvistaa sen, että tämä kohtaa koskeva luku on riittävä, että siinä otetaan, tartutaan myös laittomaan puunhakkuuseen. Ja lopuksi kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaa luvusta. Tässä kohtaakin tyydytään vain status quohon. Kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnat kuitenkin haluavat, että siirrytään sanktiopohjaiseen lähestymistapaan. Japani on jo ö, lausunut TPPstä. Setankinkaan osalta näyttää siltä, että tarkastelulausuma on tuomittu epäonnistumaan. Komission täytyy mennä eteenpäin, neuvotella tästä luvusta uudemman kerran. Meidän tulisi lykätä ratifiointia siihen siksi, kun saadaan konkreettisia suunnitelmia. Muussa tapauksessa annamme sellaisen merkin, ja viestin, että EU on haluton muuttamaan kauppapolitiikan suuntaa. Ja sitten huomio Kasparille saksaksi. Minä itse olen työskennellyt Japanissa puolitoista vuotta ja tunnen olosuhteet erittäin hyvin. Työoikeus on olennaisimmiltaan muutosprosessissa ja siinä on todellakin tärkeää, että me viittaamme yleisiin sääntöihin. Kuten sanottu, erinäisiä vuosia sitten tämä ei ollut tarpeen, mutta nyt tämän muutoksen yhteydessä meidän on sanottava, miten me näemme, mitä, miten haluamme harjoittaa kauppaa. Minusta se on tärkeää. Dankeschön for the good, Helmut Scholz. Helmut Scholz sitten kuin nimessä. Chair, <clears throat> I would just pick up. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan siitä, mitä Buchner sanoi Kasparille. Minäkin tein sen saksaksi. Me emme olleet mukana valtuuskunnassa. Meillä ei ollut mahdollisuutta matkustaa, koska tätä kollega de Hont, de Hont ei mahdollistanut. Mutta me varmasti olemme hyvin, hyvin perillä siitä, että vuorovaikutuksessa parlamentaarikkojen, kansalaisyhteiskunnan ja ammattiyhdistysten kanssa mekin olemme. Meillä on usein otteeseen vieraita Japanissa täällä, Brysselissä ja Strasburgissa ja vuosien saatossa kehittyneitä yhteyksiä. Joten mekin olemme voineet todeta, että Japanissakin on oppositio ja että Japanissakin on demokraattista mielipiteen muodostumista kahdenvälisestä sopimuksesta ja, ja tärkeää on että sen pitäisi olla myöskin meidän ajatustenvaihtomme kanssa ja sopimuksen arvioinnissa otettava perustaksi täällä Euroopan parlamentissa. Ja sitten vielä muutama huomio koskien niitä kohtia, joista sopimuksessa ei ole, joita, joita sopimuksessa ei ole otettu huomioon esimerkiksi globalisaation sovellusala ja rahoitussektori ja kaikki se, mikä johti finanssikriisiin. Viittaan Lehman ja Lehman Brothers jupakkaan kymmenen vuotta sitten. Sääntelyyhteistyötä pitäisi meidän mielestämme pitää hyvänä asiana. Ja Pariisin sopimus, täällä jo mainittiin, se on sisällytetty myös kertomukseen, mutta on muita ongelmia, jotka liittyvät ympäristöön, niin niihin ei ole kiinnitetty huomiota. Ja jopa Pariisin sopimuksen perusteella meidän tulisi restrukturoida Äh, lähestymistapamme kokonaan, kun puhutaan kauppasuhteista, kun puhutaan vaikkapa tuotteiden äh, kuljettamisesta. Äh, onko se sisällytetty niiden tuotteiden hintoihin, joita vaikkapa kahdenvälisen sopimusten perusteella kuljetetaan paikasta toiseen? Ja sitten tämä ympäristöluku. Kun ajatellaan, kun ajatellaan, mitä japanilaisten kanssa on keskusteltu niin sopimuksella saattaa olla kielteinen vaikutus, vaikka haluammekin laitonta puunhakkuuta vähentää, koska kaikki tariffit poistettaisiin. Eli kaup- laittoman puutavaran kauppa tulee jatkossakin olemaan ongelma. Ja kalastusala. Ää, valan pyynnin tulisi loppua välittömästi ja keltaevä tonnikala sekin on tällä hetkellä uhanalainen. Japani ei kuitenkaan halua tehdä yhteistyötä meidän kanssamme tässä kohtaa. Ja sitten vielä yksi asia. Japanihan ei ole vielä ratifioinut ILOn yleissopimusta, johon Buchman viittasi. Ja mehän tietysti olisi hyvä, jos me mahdollisimman tehokkaasti voisimme soveltaa tätä, mietin- tätä kertomusta mietintöä niin, että ot- ottaisimme komission ja neuvoston kanssa puheeksi sellaiset asiat kuin tietovirta ja niin edespäin. Grazie. Kollegi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin kiitän esittelijää hyvästä työstä. En voi sanoa, että olisin sataprosenttisesti yhtä mieltä Japanin sopimuksen tekstin kanssa, mutta meitä pyydetään nyt joko hyväksymään tämä tai hylkäämään. Tämä on kuitenkin sellainen sopimus, jonka voimme hyväksyä. Italialla on paljon kaupankäyntiä Japanin kanssa ja tämä sama pätee moniin muihinkin eurooppalaisiin maihin joten kyllä tämä sopimus tulee olemaan hyödyksi paitsi Italialle myös muille Euroopan maille. On erittäin tärkeää, e, että muistetaan, että muun muassa tarjouskilpailujen saralla Japanissa olemme saaneet monia myönnytyksiä. Ja tietysti on erittäin tärkeää, että maataloustuotteet ja viini hyötyvät sopimuksesta. Emme kuitenkaan voi tiettyjä yksittäisiä aspekteja muuttaa, sellaisia, jotka eivät meitä miellytä. Ja siksi mielestäni tämä palvelu ja rahoitus ja lukuja koskevat negatiiviset listat ovat pohdinnan arvoisia. Ja sitten mitä tulee SDS- ja ECS-lausekkeisiin, Tästähän on keskusteltu jo komission kanssa. On ehdotettu, että tällaiset mekanismit voitaisiin sisällyttää sopimukseen myöhemmin. Japanihan on yksi maailman rikkaimmista maista ja siellä on aikamoinen kulutuskyky. Ja tietysti on tärkeää, että että kun teemme yhteistyötä Euroopan ja Itali- Italian äh, ja Japanin välillä, niin tuemme myös yrityksiä. Um, ähm, INF, it's Madame Jamy. Rova Jamy, INF-ryhmästä, olkaa hyvä. Oui, encore une fois, je ne vais pas partager ce... Mitä tulee tähän innostukseen, joka kaikilla tuntuu olevan mielessään tämän asian suhteen, sen osalta tämä on Z+, niin kyllä, kyllä, voin yhtyä siihen, herra Juncker ja unioni sanovat, että kyse on suuresta määrästä kansainvälistä BKT, 40 miljardia on kyseessä ja me olisimme Japanin kolmeksi suurin kauppakumppani sopimuksen myötä, joka pitää ratifioida parlamenteissa niin siellähän ei ole vieläkään määritelty riitoratkaisuasia. Tämä on vaarallista, mutta olen samaa mieltä siitä, että kun on kyse suojelusta ja tiettyjen maantieteellisten merkintöjen suojelusta ja tuotteiden suojelusta, jotka ovat suojeltuja Euroopassa, niin eh, esimerkiksi kalastus myös, mitä ottaa huomioon, valanpyynti, sähköautot, niitä kehitetään meidän puolellamme ja myöskin Japanissa – Saattaa olla, että markkinat sitten ovat sitten täynnä jopa naisia sähköautoja. Tai sitten por- lihaa, ja lihaa. Japanilaisilla kuljettajilla on hieman erilaiset eh, ruokatottamukset kuin meillä. Miten se vieti tietysti. tässä on tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi puna, eh, punainen tonnikala. Japanilaiset kalastavat edelleenkin laittomasti välimerelle asetut kyseenalaiseksi koko ekosysteemiimme kalastuksen moratorio ei toimi, japanilaiset kalastajat mm, kalastajat luvatta. Ja myöskin jotkut tehtävät te- täysin ovat suorassa kilpailusuhteessa meidän tehtäremme kanssa. Tähän tulee nuo valtaiset vaikutukset ja kammottavia seuraamuksia. Tässä saattaa olla jopa mm, työllisyysvaarassa ja teollisuutemme vaarassa nyt ei, ei ole puhuttu ollenkaan vielä kuluttajien terveydensuojelusta. Entä sitten se? Ja kun puhutaan protektionismista, niin kaikki ryhtyvät aina kirkumaan, mutta ultravapaa kauppa maailmassamme ei ole hyvä asia kansalaistemme kannalta. Siksi kansalaiset pitäisi suojella. Euroopan maissa ihmiset ovat huolissaan monikansallisista yrityksistä ja maailmanlaajuistumisesta, globalisaatiosta – törmäsin tiettyihin tietoihin, jotka liittyvät Trumpiin. Trumpi, joka haluaa vastustaa protektionismia, on sitten ryhtynyt toimia Japaniakin vastaan. Ei pidä tässä tässä pitää olla valppaina näisten kysymysten suhteen, ja kun on kyse kansallisesta kaupasta, niin äh, täytyy katsoa, mitä Yhdysvallat tekevät. Entä sitten muotoseikata? Uskon, että tai joudun ikävästi kyllä sanomaan, että voidaanko tästä sopimusta sitten peruttaa. Se on minusta huolestuttavaa. Herra Gaspari, tähän sanot, että Japani on demokratia, mutta Juncker ja kumppanit, kyllä heidänkin täytyy pitääkin demokratiapelisäännöistä. Uh, sitten varjo. Esittelijöiden jälkeen pyydän muita jäseniä käyttämään puheenvuorot. Täällä on aika monia puheenvuoropyyntöjä jo esitetty täytyy rajoittaa puheenvuorot puoleentoista minuuttiin. Hansen on ensimmäinen. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ensinnäkin. Tänään esittelen EPPn varjoesittelijää. Luen hänen viestinsä naispuolisen sellaisen. Kiitoksia esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta ja suosituksista. Odotettua oli, joten minulla ei ole kauheasti kommentoitavaa esittelijän tekstiin. Minä tuen tämän mietintöluonnoksen yleistä sävyä, mutta muutama kommentti ensinnäkin. Meidän tulisi korostaa sitä, että tämä sopimushan tulee parantamaan tuottavuutta, parantamaan myös PKT, kasvua ja työpaikkojen määrää EU-ssa. Japani on erittäin arvokas vientimarkkina-alue eurooppalaisille viljelijöille ja tuottajille, ja siksi olisi hyvä, jos sopimus tarjoaisi lisää vientimahdollisuuksia EUn maataloustuotteille. Olisi myös hyvä, jos yritysten olisi helpompi tarjota palveluita hyvin maksavilla japanilaisilla markkinoilla. Ja tarkistuksia tuleman pitää ja olen aina puoltanut EUn ja Japanin kauppakumppanuussuhteita, koska se, sellaiset ovat omiaan parantamaan paitsi kauppasuhteita myös investointia EUn ja Japanin välillä. Uskon, että Euroopan parlamentin tulisi antaa suostumuksensa mitä pikimmiten tälle sopimukselle niin, että voisimme keskittyä tämän kauppasopimuksen täytäntöönpanoon niin, että kaikki voisivat hyötyä siitä. Kiitos. Ai niin, ja sitten ehkäpä muutama omakin huomioni, koska minäkin olin Japanin valtuuskuntamatkalla. Se oli erittäin myönteinen kokemus minulle, koska me tapasimme paljon innokkuutta, äh, innokkaita äh, kauppakumppaneita. Me tapasimme kansalaisyhteiskunnan jäseniä, myös ministereitä tietysti Japanin ähm, kuluttaja-alan edustajia ja kaikki olivat erittäin myönteisiä. Jopa kansalaisyhteiskunta tosiaankin Japanissa on tietoinen siitä, mitä tämä sopimus tuo tullessaan, miten se vaikuttaa koko maahan ja kansalaisyhteiskuntaan. Joten meillä on ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että Japani tekee työtä ratifioinnin puolesta. Eli puhun siis nyt ILOn yleissopimuksen ratifioinnista Tällä hetkellähän Japanin työlainsäädäntöä uudistetaan ensimmäistä kertaa 17 vuoteen. Se on merkki siitä, että Japani on siirtymässä eteenpäin. Ei välttämättä yhtä nopeasti kuin muualla maailmassa, mutta täytyy myöntää, että siellä mennään eteenpäin. Meillä on muitakin sopimusosapuolia, jotka eivät ole ihan yhtä edistyksellisiä, joten meidän täytyy tosiaan nyt nostaa hattua Japanille siitä, että ovat halukkaita menemään eteenpäin ja jos me uhkailemme päätöslauselmassamme sanktioilla, niin ää, äh, se ei ole oikein. Joten me vahvistimme Japanissa suunnitelmamme siitä, että Intassa äänestämme marraskuussa ja täysistuntoon mentäisiin joulukuussa ja tässä aikataulussa tulisi pitäytyä, eikä minulla kovin monta huomiota tähän mietintöön tosiaankaan ole, mutta 10 ja 11, niin, niihin aion esittää muutosehdotuksia. Kiitoksia kovasti ja sitten Heinz. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys on siitä, että olisimme voimassa aikaan kehitys. Haluaisin muistuttaa kansapuolen kollegoja siitä, että me olemme olleet asiasta samaa mieltä eri asioissa, kun on kysymys tästä sanktiopohjaisista mekanismeista tai asianmukaisesta varovaisuudesta. Nyt vaalitaistelun tulessa monet asiat nähdään eri tavoin, mutta haluaisin, että jos on kriittisiä ääniä, jos on keskustelun tarvetta, että puhumme, sanotaan, että tämä ei ole tarpeen siksi, että kysymys on kehittyneestä maasta. Kyllä me sen tiedämme. Ja kun on kehittynyt maa, kuten Japani, niin silloin minusta täytyy myös luoda sääntöjä ja saada aikaan hyvä sopimus. Ja minusta se on hiukan vaikeaa tämän sopimuksen osalta. Meillä on mitään sellainen vaikutelma, että Japani ei ole yhtä kunnianhimoinen silloin, kun on kysymys työntekijöiden oikeuksista tai ympäristöstandardeista, joten nämä eh, sitovat toimeenpanomekanismit, niitä oli olemassa, ja tämä kestävyysluku, eh, sen käännöstä sitä ei ole, ja Japani ei tarvetta sille, että sitä vahvistettaisiin. Meidän pitäisi käyttää tätä eh, uudelleen lauseketta Tässäkään Japani ei ole välttämättä valmis käymään meidän kanssamme keskustelua asioista. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska me tarvitsemme voimakkaita työntekijöiden oikeuksia, ja se on mahdollista vain silloin, kun me voimme reagoida tarvittaessa. Mitä tulee kansallisyhteiskuntaan, että se vedetään mukaan, tähän Japanissa, mutta tiedän myös, että Japanissa kansallisyyskunta ei ole kehittynyt samalla tavoin, että se on, kehit, siellä on prosessi käynnissä, joten ei pidä vain luottaa siihen, että kaikki sujuu hyvin. Ja sitten mitä tulee tähän varovaisuusperiaatteeseen, Japanilla Japani pitää tärkeimpänä tässä tällaista tiete, tieteen, siihen pohjautuvaa lähestymistapaa, mikä oli meidän periaatteemme. Meillä ei ole mitään kauppaa vastaan, mutta meillä on sitä vastaan, jos selkeästi ei keskustella säännöistä ja löydä niitä lukkoon. Seinfeld. Edustaja Seinfeld seuraavana, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että tuen sitä, mitä herra Gaspari sanoi. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Ja hieman hätkähdin kuullessani niiden puheenvuoroja, jotka eivät välttämättä kritisoi Japania. Eihän mikään asiakirja koskaan ole ihanteellinen. Aina löytyy kritisoimisen aihetta. Jotkut olivat kuitenkin äärimmäisen kriittisiä. Minua hieman hätkähdytti se, että jotkut sanoivat, että meidän ei pitäisi ratifioida edes tätä sopimusta tai että se pitäisi voida keskeyttää. Minun mielestäni tämä sopimus on oikein hyvä, suorastaan loistava. Minun mielestäni tämä on paras sopimus ikinä kun tarkastetaan kaikkia muita sopimuksia, joita EU on ratifioinut. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Toinen juttu liittyy vastapuoleen Japaniin. Minun mielestäni Japani on äärimmäisen tärkeä maa meidän kannaltamme. Siinä on erittäin pitkälle kehittynyt poliittinen kulttuuri ja työmarkkinakulttuuri. Kaikki kommentit, jotka täällä esitettiin, esitettiin päinvastaisessa sävyssä olivat pikemminkin poliittisia tai ideologisia luonteelta, ne jotka vastaa todellisuutta, kun tarkastellaan työlainsäädäntöä ja teidän pelkojen tämän suhteen. Olen keskustellut Japanin ammattiyhdistysliikkeen edustajien kanssa ja kuullut heidän arvioitaan työmarkkinasuhteista ja he sanoivat, että työmarkkinasuhteet ovat oikein hyvät. Japanin ammattiyhdistysliike ei näe mitään ongelmaa asiassa, joten miksi me sitten Brysset käsin näemme tässä ongelman? En ymmärrä.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 kun meille asetetaan asiakirja luettavaksi. Ihmeellistä on se, että täällä puhutaan myös SETA plussasta. En tiedä, voimmeko me nyt vakuuttaa kansalaisjärjestöt ja muut SETAn vaikutuksista ja kun puhutaan tästä Japanin EUn sopimuksesta, niin tässä on useita geopoliittisia argumentteja. Puhutaan Japanista demokraattisena kauppakumppanina ja niin edespäin. Mutta kun puhutaan ää, ää, taloudellisesta puolesta, niin vaikutusten arviointi, joka on tehty, on kiintoisa, koska ää, ja voidaan ajatella, että horisontti 20 perusteella Euroopassa on odotettavissa noin 0,14 prosentin BKT kasvu. Ja ketkä ovat EFTAn suurimmat voittajat? No, luultavasti finanssipalvelut ja me eh, S- ja D-ryhmässä kyllä haluamme, että eh, rahoituspalveluita säännellään. Kun ajatellaan vaikkapa eh, kestävää kehitystä ja julkisia tarjouskilpailuja, niin kyllä meidän täytyy aika kriittisiäkin tässä olla. Kiitoksia sitten Maria Areen. Kiitoksia. Teitä kenties hämmästyttää seikka. Minun mielestäni Japani on aivan ainutlaatuinen maa. Se on ainutlaatuinen, koska se on vahvempi kuin me. Tämä tarkoittaa sitä, että kun lukee se vapakauppasopimuksen varsinkin palveluita koskevan luvun, ja näkee luettelon, tämän kielteisen kielten luettelon, kun on kyse paljon vapauttamisesta, niin hämmästyttää, että Euro- japanilaiset ovat tässä pidemmällä kuin eurooppalaiset. He suojelevat liberalisoinnilta tiettyjä aloja. Samalla Euroopassa hullunailla liberalisoidaan. Japani on demokratia. Se on kenties edistyneempi demokratia kuin Eurooppa, koska kun hallitus ja parlamentti ottavat kantaa, niitä kunnioitetaan. Näin ei välttämättä ole aina Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa on ollut parlamentin Euroopan parlamentissakin ongelmia tässä suhteessa. Me, Japanissa on pakollinen due diligence-menettely ja kun Japani neuvottelee kahdenvälisestä sopimuksesta ja kauppasopimuksesta, niin Japanissa jatkuvasti pidetään kiinni vapaaehtoisuudesta parlamentissa. Kun on kysytty, puhuttu esimerkiksi konfliktimineraaleista, niin silloinkin puhuttiin vapaaehtoisuudesta, mutta tällä parlamentissa saatiin suurimmasta asian taakse ja saatiin aikaan pakollinen järjestelmä. Ja tämä pakollinen järjestelmä on järjestelmä, jota komissio ei puolusta. Japani on myöskin rauhanomainen maa, se on ottanut kestävän kehityksen tavoitteet mukaan. Ja mikä jotkut väittävät, että näin ei ole, niin minun täytyy sanoa, että komissio ei ole ollut riittävän äh, tehokas näissä pontava näissä asioissa ja sen pitäisi puolustaa demokraattisia periaatteita. Kiitoksia, Rodriguez Pero. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä – ja siitä, mitä on tapahtunut. Minusta tämä on hyvä sopimus. Se on sopimus, joka on välttämätön Euroopan unionille. Uskon, että poliittiset syyt ovat erittäin tärkeitä ja meidän täytyy myöskin pyr- katsoa sitä, että Japani tekee enemmän edistaskelia näiden yleisopimusten ratifioinnissa, joita vielä ei ole hyväksytty. Tämä on hyvä uutinen, että että on luotu tällainen ministerin välinen eh, ryhmä tässä asiassa etenemiseksi, mutta me tarvitsemme todellisuuden, todellisuutta siitä, että tämä todella tapahtuu sellaisella tavalla kuin me kaikki odotamme. Sitten on jotakin asioita, joita haluaisin esittää esittelijälle. Me voimme ehkä sisällyttää päätösauselmaan sen, että sellainen mikä yhteinen rooli EUlle ja Japanilla on kansainvälisillä foorumeilla siinä, että puolustetaan kauppaa, joka perustuu sääntöihin, ja että puolustetaan äh, tätä äh, sitä kantaa vastaan, jota Trump edustaa, ja että myöskin kauppajärjestelmän kauppajärjestössä toimitaan, että e, puolustetaan tätä monenkeskisyyttä, joka on yksi meidän tärkeimmistä tavoitteistamme kauppapolitiikan alueella. Olisi myöskin katsottava, että otetaan mukaan myöskin sukupuoliperspektiivi. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä parlamentti enemmistöllään äänesti mietinnön puolesta, joka ottaa esille tämän kysymyksen. Tämä on tärkeä asia myöskin varmasti Japanin yhteiskunnassa, mutta uskoakseni kestävän kehityksen luvun tarkistaminen eh, on asia, jossa meidän pitäisi pyrkiä eh, tekemään ponnisteluja, jotta pääsisimme tähän suuntaan. Se Luis Portiro. Uh, thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä yleisestä laajasta tuesta kumppanuussopimuksen ratifioinnin suhteen. Paljon täällä on jo puhuttu taloudellisista hyödyistä, sopimuksen globaalista merkityksestä ja sen erityispiirteistä, joten eipä tässä nyt tarvitse enää niitä asioita korostaa. Haluaisin kuitenkin sanoa pari sanaa ratifiointiprosessista. Aivan kuten Intan ja mm, Japanissa käyneet jäsenet tietävät, niin Japanin parlamentti aikoo ratifioida sopimuksen luultavasti marraskuussa – ja me komissiossa toivomme, että Euroopan parlamentti voisi äänestää sopimuksesta melko pian sen jälkeen. Näin, jotta voidaan varmistaa sen nopea voimaan astuminen. Nopea voimaan astuminen on tärkeää monistakin syistä, erityisesti siitä syystä, että monet tuonti, tullit katoavat heti ensimmäisestä päivästä. Muutama esimerkki eurooppalaiset viinit, joista velotetaan nyt 15 prosenttia tuontitulleina, niin se, se, siitä tulee 0 prosenttia. Eli nämä ovat sellaisia kustannuksia, joita yritysten täytyy nyt maksaa, ja ne loppuvat heti, kun sopimus astuu voimaan. Tämä on siis tärkeää. Haluaisin myös kommentoida Japanin ministeriöiden sisäisen ryhmän asettamista. Sen tarkoitushan on arvioida erityisesti kestävää kehitystä ja kauppaa liittyvää lukua. Japanin viranomaiset ovat ottaneet meihin yhteyttä tämän asian tiimoilta ja komission puolelta odotamme, että tekninen dialogi voidaan aloittaa heidän kanssaan jo ensi kuussa, jotta voidaan pitää tämä asia liikkeessä. Tämä on eräänlainen merkki sitoumuksesta tähän lukuun jopa ennen kuin mihinkään toimiin ratifioinnin suhteen on ryhdytty. Me pidämme tätä erittäin vaka- me otamme kaiken tämän erittäin vakavasti. Japani on ratkaissut jo monia ongelmia. Viime vuonna muun muassa hyväksyvät lain, jonka tarkoitus on torjua laetonta puunhakkuuta. Ja nyt tälle jo aikaansaadulle edistykselle sen varaan halutaan rakentaa vielä lisää, jotta saadaan enemmän etuja. Ja lopuksi pari faktaa ja sitten lopuksi muutama sana sopimuksen vaikutuksesta. Ensinnäkin tämä laiton puunhakkuu. Minä kuulin, että on, teidän mielestänne on ikävää, että tämä sopimus jopa lisäisi sitä. No eihän näin tule tapahtumaan, koska Euroopan unionilla on lainsäädäntöä, jonka parlamenttikin on hyväksynyt, joka estää sen, että laittomasti hakattu puu voisi päästä Euroopan, parlamentti, äh, Euroopan, Euroopan markkinoille. Eli me emme todellakaan pelkää mitään kielteisiä vaikutuksia. Päinvastoin sopimuksella tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia, kun Japanin kanssa tehdään yhteistyötä näissä asioissa. Ja sitten toiseksi, ihan fakta. Valaanpyynti on tietysti arkaluontoinen asia Japanille ja Euroopan unionille, mutta mutta jos faktoista puhutaan, niin kaupallinen valaanpyynti on jo lopetettu vuodesta 1986 alkaen kansainvälisen valaanpyyntikomission toimesta. Näin on tapahtunut. Eli tämä on tietysti arkaluontoinen aihe ja toki Japanin kanssa täällä tästä asiasta tulemme keskustelemaan, keskustelemaan jatkossakin, jotta ympäristön suojelu pulmamme tulevat otetuksi huomioon. Loistavaa, Pedro, seuraavana. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ystävällistä sanoista ja laajasta tuesta. Muutama loppukommentti vielä. Ensinnäkin haluaisin todeta, että me tietenkin kunnioitamme Japanin suverenia oikeutta itse tehdä säädöksiä, mutta haluamme tietysti vahvistaa yhteistyötä, mitä tulee kestävään kehitykseen. Se on hyvin tärkeää erinäisistä syistä ja meidän pitäisi myöskin tarkastella ilon yleissopimuksia tässä samassa yhteydessä. Samantyyppiset poliittiset sitoumukset sisältyvät muuten myöskin sopimukseen Kanadan kanssa ja niillä oli merkitystä, koska Kanada itse asiassa ratifioi ne yleissopimukset, joita se ei ollut ratifioinut, joten meillä on hyvä syytä uskoa, että sama tapahtuu myöskin Japanin tapauksessa. Ja tämä ei suinkaan vie pohjaa pois Japanilta itse itsenäisesti harjoittaa säädöstyötä. Mitä tulee sitten seuraamuksiin? Haluaisin muistuttaa siitä, että seuraamuksiin perustuva lähestymistapa, joka on pohdinnan kohteena täällä, liittyy siihen, miten tulevaisuudessa käytetään tätä tarkistuslauseketta. Se ei liity itsessään tähän olemassa olevaan sopimukseen siinä muodossa kuin se on, mutta Euroopan parlamentin tulisi pitää kiinni aiemmasta kannastaan ajatellen seuraamuksiin perustuva lähestymistapaa. Ja haluaisin muistuttaa, että tässä tapauksessa seuraamuksia sovelletaan kumpaankin osapuoleen. Kysymys olisi siitä, että me olemme jotenkin saamassa erityisiä oikeuksia Japaniin verrattuna seuraamusmenettelyä voidaan soveltaa myöskin Euroopan unioniin. Me vaan haluamme mekanismin, joka mahdollistaa sen, että todella pannaan toimeen kestävän kehityksen määräykset. Ja haluaisimme soveltaa tätä mekanismia todellakin viimeisenä keinona. Mitä tulee laittamaan puunkaatoon, siitä komissio jo puhuikin. Laittomasti kaadettu puun sen tuonti pysyy laittomana Euroopan unionissa, tämä sopimus ei tule edistämään laittoman puutavaran tuontia – Ja meillä on myöskin vuoropuhelualusta, jolla vahvistetaan kansainvälisten sääntöjen toimeenpanoa näissä kysymyksissä. Ja lopuksi, tätä sopimusta me emme tee itsemme kanssa. Jos minulta kysyttäisiin, niin olisit halunnut myöskin myönteisen listan palveluista sen sijaan, että oli tällainen negatiivilista. Mutta minun on tunnustettava, että oikeussäätely myöskin palvelujen alueella on suunniteltu tähän sopimukseen ja julkiset palvelut ovat suojeltuja, enkä näe mitään säätelyoikeuksien vähentämistä, mitä tulee rahoituspalveluihin, että sellaista syntyisi tämän sopimuksen myötä. Sanotoni tämän mielenkiinnolla otan vastaan tarkistuksia ja harjoitan yhteistyötä teidän kanssanne kompromission aikaansaamiseksi, jotta päästään asiassa eteenpäin. Kiitoksia puheenvuoroista. Kiitoksia kovasti. Tarkistusten takaraja. Toinen lokakuuta kello 18 illalla. Kiitoksia paljon. Ja sitten mennään kohtaan 13. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on vielä kolme kohtaa esityslistalla – ja me lopetamme tasan tarkkaan kello 12.30, joten pitäkää puheen vuoronne niin lyhyinä kuin mahdollista. Kohta 13. VTO. Tie eteenpäin. Selvää lienee se, että muu astun nyt tässä esittelijän saappaisiin – on selvää, että VTOn uudistusta tarvitaan. Jo pitkään VTO, VTO on nähty ö, itsestään selvänä ö, instituutiona, hitahkona, jäyhänä, mutta toimivana. Mutta kun nyt ajatellaan näitä globaaleja muutoksia ja USAn asennemuutostakin, niin tämä on kyllä selvä motiivi uudistaa VTOta. Koska mielestäni kaikki ymmärtävät, että tämä instituutio tarvitsee ää, sääntöihin perustuvaa kauppajärjestelmää, jotta kauppalla olisi turvallinen toimintaympäristö, turvattu. Viimeisimmän keskustelumme jälkeen, siis elokuussa, komissio on nyt julkaissut oman ehdotuksensa uudistuksiksi VTOssa. Näistä ehdotuksista keskusteltiin tässä muutama päivä sitten Genevessä. Ja Ottavankin kokouksessa Lokakuun lopussa asiasta keskustellaan. Tästä mietinnöstä kehkeytyy varmasti hieno, koska yhtäältä Kanada, Kanada on aktiivisesti uudistamassa VTOta ja toiseksi tähän kokoukseen osallistuu myös muun muassa Kenia, eli ei ainoastaan näitä normaaleja tyyppejä, vaan vähän muitakin joten tämä varmasti tuuppa VTOta eteenpäin. Omassani ja Rybihin mietinnössä liikumme samoihin suuntiin kuin mitä komissio. Komissio ehdot, tekee, tekee siis konkreettisia uudistusehdotuksia ja olemme samalla linjoilla. Selvää on, että kun VTO perustettiin vuonna 1959, niin sen jälkeen kauppapolitiikkaan on tullut joitain uusia elementtejä. Ja nämä täytyy ymmärtää. Nyt meillä on kestävän kehityksen tavoitteet. Meillä on Pariisin ilmastosopimus. Me keskustelemme kaupan ja työnteon ja työoikeuksien ja ympäristön välisistä suhteista. Joten kaikki nämä täytyy myös tunnustaa VTOssa. Jotenka, kun katsotaan näitä VTOn kolmea pilaria, niin kaikkia täytyy uudistaa. Mitä käsikirjaan tulee tai sääntökirjoihin tulee, niin tietysti e-kaupan kysymys on tuttu juttu. Digitaalinen kauppa, naisten voimaannuttaminen, ne ovat tärkeitä elementtejä – uusiksi säännöiksi, josta tulisi siis laatia uusia sääntöjä tähän sääntökirjaan. Avoimuutta toki tarvitaan. VTOn elinten tulisi olla avoimia. Työlle tulisi asettaa tiukemmat aikarajat ja tietysti selkeitä sääntöjä niin, että tämä vetoomustoimielin öö, toimisi sillä tavalla, että se ottaisi todellakin huomioon uudistukset. Ja mitä tulee sisäiseen organisaatioon, meidän tulisi ehkäpä VTOn sihteeristölle antaa enemmän pökköä pesän, jotta voisivat viedä eteenpäin tätä VTOn työtä. Eli olisi hyvä, jos he voisivat itsekin tehdä ehdotuksia, eikä niin, että odotettaisiin vain, että jäsenvaltiot tekevät ehdotuksia, ottavat ohjat käsiinsä. Ja sitten täällä on tietysti työmetodien uudistamiseksi, siis ehdotuksia niiden uudistamiseksi. Tämä yhden yhtenäisen niin sanotun single undertaking approachin korvaajaksi on tehty uusia ehdotuksia – Tämähän alkoi tämä keskustelu jo Buenos Airesissa. Tällä tavalla voimme tavoittaa sellaisia kumppaneita, jotka eivät tällä hetkellä ole mukana. Meillä on muun muassa MFN-lauseke. Ja varmasti on syytä tukea myös kauppakumppanien valmiuksien rakentamista rakenta, siis kauppakumppaneiden valmiuksien rakentamista tulisi tukea, jotta kauppakumppaneilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua yhteisiin harjoitteisiin. Tässä muutama pohdinta ja ihan konkreettinen uudistusehdotuskin, joita mietinnöstämme löytyy. Mietinnöstä, jonka minä ja Ryby olemme laatineet. Ryby ei valitettavasti päässyt tänne paikalle, mutta Hansen tulee häntä korvaamaan. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Olen toista kerjaa täällä kansanpuolen varjoesittelijän hommissa. Tällä kertaa korvaan herra Ryypihiä ja luen äänen hänen huomioonsa. Protektionismi kasvaa maailmassa, siksi on yhä tärkeämpää saada selkeä sääntöihin perustuva kauppajärjestelmä. VTOn kehittäminen on siksi äärimmäisen tärkeä. Kehitysmaiden suunnalta jatkuvasti vaaditaan Dohan kierroksen päätösten täytäntöönpanoa täytäntöpano Euroopan mukaan uusia asioita, kuten digitaalisen kaupan avoimuuden, investointien yhteydessä sähköisen kaupan, valtion tuet ja liikakapasiteettikysymykset, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan ottaminen ja uudet mahdollisuudet, joita digitaalinen murros tarjoaa, pitäisi saada soitettua yhteen muihin tavoitteisiin. Kuinka kehitysmaat voisivat paremmin vastata uuden vuosisadan tarpeisiin. Aid for Trade ja digitaalinen, digitalisoituminen kehitysmaissa ovat asioita, joita pitäisi tukea. Lisäksi pitäisi kehittää konsensusjärjestelmää, jotta voitaisiin VTOssa välttyä siltä, että ei pieni määrä maita voivat, suuri määrä maita voivat edetä asioissa niin, että joku ei pistä kapulita rattaisiin. Joka tapauksessa pitäisi olla oikeus ainakin myöhemmässä vaiheessa tulla mukaan, mikäli alusta pitää ei halua näin tehdä. VTOn piirissä täytyy varmistaa, että rahoitus ja henkilöresurssit ovat äh, riittävät. Euroopan unionin pitäisi esittää hyvää esimerkkiä ja myöskin vahvistaa parlamentaarista luottavuutta VTOssa. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, parlamentaarinen VTOn yleiskokous pitäisi saada luotua parlamentin tuella ja VTOn vetomus elin, se toimia kunnolla, se, että tuomareita ei ole saatu nimitettyä tuohon vetomuselimeen ollut Yhdysvaltain syytä, koska Yhdysvallat on sen estänyt. Marjo, sitten saat puolitoista minuuttia kukin, Emma, ole hyvä. I would like to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää molempia esittelijöitä hyvästä mietinnöstä. On hienoa, että tässä tämä mietintö menee läpi tällä parlamentin, käy läpi parlamentin keskusteluja, tai parlamentti pikemminkin asiakirjaa samalla kun asiasta keskustellaan VTOssa. Tässä asiakirjassa ja puhutaan muun muassa siitä, miten voidaan potkaista käyntiin monenväliset kaupan vapauttamis, sopimukset, kuinka voidaan kohdella kehittyviä maita, niiden, jotka ovat eri asteisissa kehitysvaiheissa, ja miten voidaan myös uudistaa VTOn sääntökirjaa. Meidän ryhmämme tukee kaikkea sitä, mitä, mitä on tapahtunut kolmen, kolmen välisten keskusteluiden jälkeen tiistaina. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tässä mietinnössä on asioita, joista täytyy vielä keskustella. Ensinnäkin täytyy tehdä selväksi se, että USAn teräs- ja alumiini tariffit, jotka ovat yksipuolisia, ovat sääntöjen vastaisia, eikä tässä todellakaan pidetä kiinni säännöistä. Toiseksi eh, kaupan helpottamissopimus on mielestäni erittäin hyvä asia. Ensimmäinen sopimushan tehtiin 90-luvun lopulla ja tämä antaa allekirjoittajamaille eh, paljon etuja ja olisi hyvä, jos nämä TFEAt ne voitaisiin ratifioida nopeasti. Myös hankinta eh, kysymykset tulisi ottaa huomioon niin, että kilpailu olisi avoimempaa ja reilumpaa. Ja meidän mielestämme meidän tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden VTO-jäsenten kanssa tässä suhteessa. Ja odottelen hyvää yhteistyötä molempien esittelijöiden kanssa. Ähm, Kiitoksia paljon vihreistä. Klaus Buchner. Thank you. Just a few remarks in... Kiitos vain muutama lyhyt kommentti. Olemme yhtä mieltä siitä, että tässä täytyy ottaa esille parlamentin kanta – mutta me haluaisimme mennä syvemmälle joissakin kysymyksissä, jotka sisältyvät tähän valtuutukseen. Mainitsen kohdan viisi, joka koskee ydinsyitä nykykriisiin, kriisille ja kohta kuusi, jossa puhutaan uudessa lähestymistavasta siihen, miten tehdään ero teollistuneiden ja kehittyvien VTO-jäsenten välillä. Minulle tämä on hyvin tärkeä kysymys, jota todella täytyy muuttaa tämän täytyy luoda pohjaa sille, että kehittyvät maat voivat jatkaa toimintaa, ei samalla tavoin kuin tähän asti. Kohta seitsemässä puhutaan joustavimmista neuvotteluista. Merkitsee sitä, että monenkeskiset eh, asetelmat neuvotteluissa on sisällä jäsenvaltioiden kesken ja kohta 12, joka liittyy VTOn eh, vahvistamiseen instituutiona, mukaan luettuna sen avoimuutta ja valvontatoimintaa. Haluaisin myöskin vahvistaa kohtaa kahdeksaa, joka koskee kestävän tavoitteita ajatellen nimenomaan kauppaa ja ympäristöväistä suhdetta. Toivon, että voitte tukea sitä, että voi mennä pitemmälle näissä uudistusajatuksissa. Kiitos. Thanks a lot and for the Kuen Helmut Scholz. Yeah, I also want to thank both rapporteurs for the... Haluan kiittää molempia esittelijöitä hyvin tehdystä työstä, kriittistä pohdintaa, VTOn tämänhetkisestä tilanteesta. Kaikki lienevät yhtä mieltä, että VTOn sääntöjärjestelmän uudistaminen on tarpeen. Tarvitsemme monenvälisen lähestymistavan ja näen, että että moniakin työryhmiä on asetettu kansainvälisillä foorumeilla. Me tarvitsemme monenvälisiä uudistuksia, koska jos ainoastaan vahvat taloudet saavat päättää, niin se saattaa johtaa ikäviin tunteisiin heti kättelyssä. Ja sitten mehän pidimme täällä Euroopan parlamentissa viime viikolla konferenssin, mikä tarkoittaa sitä, että kansainvälisestikin ollaan tietoisia kestävän kehityksen tavoitteista, siihen liittyvästä agendasta, ja tulisi pohtia vähän enemmänkin sitä, miten globaalin talouden tulisi toimia ensi vuosisadalla – Nämäkin asiat on otettava huomioon VTOn uudistamisessa. Jos näin emme tee, niin saatamme epäonnistua. Meillä on vain 12 eh, vuotta enää YK 2030 agendaan, joten olisi hyvä, jos tekisimme nyt yhteistyötä eh, esittelyiden kanssa niin, että voisimme sisällyttää muutamia seikkoja tänne vähän niin kuin sitovammin, niin että eh, STGstä kestävän kehityksen tavoitteista esimerkiksi tehtäisiin sitovampia Kiitos. Sitten komission puolesta puhuu Mirto Samatta, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair, and uh, thank you all for your comments. And, um... Kiitos. Minä haluaisin uh, sanoa, että yleisesti ottaen tilanne VT on suhteen pysy hyvin vaikeana, kuten aivan oikein on todettu. Tässä on kierre alaspäin ja VT on osalta on tapahtunut sitä, että ei tehdä säädöksiä, jotka ovat yhteen sopivia periaatteiden kanssa, mutta yksi tapa reagoida tähän on se, että VTO-jäsenten piirissä on tunne siitä, että uudistusta tarvitaan, että jollakin pitää tehdä, ja että VTO on kallisarvoinen ja että sitä on syytä suojella. Näimme myönteisen tuloksen G20 ministerikokouksesta, jossa myöskin todettiin äh, julkilausumassa, että on tarvetta uudistaa VTOta ja unioni tukee tietysti monen keskistä järjestelmää haluamalla nimenomaan eturintamassa uudistusponnistuksissa. Olette nähneet tämän komission esittämän paperin siitä, mikä olisi olla malli tälle. Se saa lämpimän vastaanoton useimpien kauppakumppaneidemme taholta. Ja mitä me tällä hetkellä käsittelemme on ajatusten toimeenpano, jota on otettu esille tässä paperissa – yhdessä kauppakumppaneidemme kanssa. Joten äh, ensinnäkin meillä on kolmenkeskinen yhteistyökumppanuus Yhdysvaltojen Japanin kanssa, jossa monet kysymykset, jotka ovat tässä paperissa, ovat nousseet esille ja niistä on keskusteltu myönteiseen sävyyn. Meillä on myöskin muita avainjäseniä G20 kautta, eri aloitteiden kautta, jotka täällä mainittiin. Olemme rakentaneet poliittista tukea laajemmalle kauppakumppaneiden, laajemmassa kampanjien piirissä ja myöskin eh, Genevessä VTOn kautta ja haluamme tällaista osallistavaa prosessia ja siinä emme saa sallia sitä, että on esteitä ja tiukkoja kantoja, jotka ovat jarruttaneet tähän asti kehitystä. Ja olemme olleet myöskin työryhmän Kiinan kanssa EUn Kiinan huippukokouksessa – koska katsoimme äärimmäisen tärkeäksi sitä, että Kiina vedetään mukaan tähän prosessiin. Mm, on myös käyty hyödyllistä keskustelua 12 VTO-jäsenmaan kanssa, jotka kokoontuvat Kanadassa äh, ministeritasolla. Ja tästä, äh, anteeksi, apulaisministeritasolla ja tätä keskustelua jatketaan ministeritasolla myöhemmin. Ja tarkoituksena on ollut katsoa, miten tämä ryhmä reagoi näihin esityksiin siksi, että meistä Kanada ja sen tekemät ehdotukset eivät ole yhtä kunnianhimoisia eivätkä yhtä kohdennettuja kuin se, mitä me olemme esittäneet. Mitä tulee mietintöluonnokseen, pidämme hyvänä sitä, että parlamentti on sitoutunut siihen, että vahvistetaan monenkeskistä kaupan järjestelmää ja luotamme siihen, että näin on jatkossakin. Thanks a lot. So as rapporteur... Kiitoksia paljon esittelijänä. Haluaisin kiittää kaikkia heidän kommenteistaan ja jään odottelemaan teidän panostanne ja tarkistuksianne yhteisesittelijä. On Rybik, mutta haluaako sen lisätä jotakin hänen nimissään? Ei, sen tapauksessa asia on käsitelty loppuun. Tarkistusten on 11. lokakuuta kello 18 iltapäivällä. Nyt menemme suoraan kohtaan 14, mutta hyvin lyhyesti vain käsitellään tätä. Kyse on globalisaation rahastosta Karolin äh, Kras von der Heinz on olkaa hyvä. Niin, Kiitos puheenjohtaja. Toivon saan hieman enemmän puheenjohtaja, koska tämä on erittäin tärkeä asia minun mielestäni. Ja on paljon tuolta merkitys, hyvät kollegat. Jo jonkin aikaa kauppa ei ole ollut pelkästään globalisoitunutta, mutta se on myöskin äh, huolestuttavaa Tutkijat ovat johtopäätökseen, että kaupan vapauttaminen kaiken kaikkiaan saa myönteistä vaikutusta aikaa, mutta siitä huolimatta joitakin haittojakin on tullut mukautuskustannuksia, heikentyneitä tulotasoja ja työpaikkojen menetystä on ollut seuraamuksena. Aina on häviäjiä voittajia tietystikin ja kaupan sama hyöty koituu sen valtio, mutta koko yhteiskunnalle, mutta ei kuitenkaan tasaisesti kaikille sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset eriarvoisuudet sääntelemättömässä kaupassa ovat menneisyydessä vain pahentuneet. Eriarvoisuus on pahentunut kaupan myötä. Kauppa, so, vapakauppasopimukset varsinkin silloin, kun on kyse kestävän kehityksen kappaleista, niiden osalta pitäisi olla kunnollisia täytäntöönpanomekanismeja niin, että ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset hoidetaan kuntoon. Kestävän kehityksen puolta pitäisi vahvistaa ja seuraamuksia pitäisi asettaa Tämä edettää poliittista tahtoa. Toivon mukaan tätä poliittista tahtoa tulevina aikoina esiintyy niin, että täytäntöön pantavaa että kestävän kehityksen kappaleet myöskin saadaan aikaan. Tavoitteena olisi eurooppalainen, eurooppalainen rahasto, globaalisti rahasto pyrkii siihen, että työntekijät ja työnantajat saavat suojaa globalisaation jyllätessä kun automatisointi, auto, automatisointi ja muu kehitys aiheuttaa muutoksia. Budjetti on kovin pieni, menettelyt ovat monimutkaisia, siksi EG-rahasto on alusta pitäen siitä huolimatta saanut aikaa tuloksia 140 000 työntekijän kohdalla. Se on voinut auttaa näin monta Kolmaselta rahastoa ei voitu käyttää kuitenkaan täysimittaisesti. Olen tehnyt jotakin ehdotuksia, mitä jos tämän suhteen on tarpeellista, että hakumenettelyitä lyhennetään ja yksinkertaistetaan, mutta toisaalta esimerkiksi ei tätä apua voi saada. Nyt pitäisi arvioida tiedospolitiikkaa myöskin, joka liittyy kolmasen raston toimintaan. Se parantaa sitten soveltamisarasta. Soittajan pitäisi josta voittaa tehdä laajemmaksi, niin että työnantajat ja työntekijät voivat EUn sisäisenkin kaupan ja mm, toiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi saada apua tai mikäli korkea työttömyys tai suhdanne vaihtelut aiheuttavat ikäviä seuraamuksia. Pitäisi olla myöskin arviointi- ja seurantaprosessi, jotta helpommin ja nopeammin saataisiin tietoja jäsenvaltioista. Mitä toimiin tulee? yhteisrahoituksen esimerkiksi. Yhteisrahoitus pitäisi kasvattaa 70 prosenttia. Yhtä tärkeää olisi, että jäsenvaltiolla olisi eh, kunnolliset työmarkkinarakenteet ja työmarkkinarakenteen kehittymättömyys jäsenvaltio pitäisi ottaa myöskin huomioon. Kauppasopimukset, eh, niihin pitäisi saada kestävän kehityksen kappaleet, jotka varmistavat kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen, kuten ihmisarvoiset työpaikat, ja myös pitäisi saada intikavista kasvuaikaan Venäjän avulla. Kauppa voidaan käyttää hyväksi tätä tarkoitusta varten alueet ja jäsenvaltiot ja yhteiskunnalliset seikat täytyy ottaa huomioon. Globalisaation täytyisi toimia sektorirajat ylittävällä tavalla. Kansallisjärjestöt, sidosryhmät ja ammattiyhdysliikkeet ja saada mukana niin pitäisi olla vahvempi rooli silloin, kun on kyse globalisaatiorahaston toiminnasta. Parempaa koronata tarvitaan myöskin, kun on kyse prosesseista ja paremmin voidaan, täytyy voida yhteensovittaa tämä muiden EUn välineiden kanssa. Tämä rahaston lopuksi vielä, mitä tulee uusiin kauppasopimukseen, Euroopan komission pitäisi varmistaa se, että huolellinen ex ante analyysi tehdään aina kun on näitä sopimuksia laatimassa. Eurooppalaiset yritykset ovat erittäin tärkeitä kumppaneita silloin, kun on kyse globalisaation globalisaatiosta, globalisaation mukautumisesta. Meidän täytyy kaikki voida hyötyä globalisaatioista. Täytyy muistaa, että yrityksillä on taloudellista ja yhteiskunnallista vastuuta. Mikäli yritykset eivät vastuuta kannan, siitä pitäisi olla seuraamuksia se on erittäin tärkeästä pilarista, kun on kyse Euroopan sosiaalimallista. Se on erittäin tärkeä väline, jolla voidaan kestää globaaliset vaikutukset. Sosiaaliset palvelut ja yleishyödylliset palvelut ja julkiset palvelut pitäisi jättää kauppasomiston ulkopuolella. Olen iloinen jo etukäteen siitä, että hyvin hyvä keskustelu on ollut jo nyt kollegoiden kanssa ja on sellaista vielä lisää. Kansanpuolueen varjoesittely on Fernando Rues. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin heti kättelyssä onnitella esittelijää hyvin tehdystä työstä. Tarkoitushan oli varmistaa se, että Euroopan globalisaatiorahasto voisi jatkossakin tarjota äh, taloudellista apua, solidaarisuutta ja tukea vuoden 2020 jälkeisellä ajalla. Me olemme nähneet jo globalisaation asettamia haasteita, ne liittyvät kilpailuun ja niin edespäin. Uusiakin on tulossa. Olemme myös sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää mennä tämän valiokunnan toimivaltoja pidemmälle. Tähän asiaan liittyy monia muitakin aspekteja, ei kaikki liity vain kauppaan. Tarkistukset, joita esitämme, keskittyvät avainalueisiin. Ensinnäkin halutaan parantaa rahojen käytön valvontaa paremmin, halutaan enemmän tietoa niin, että tehdään myös ex vaikutusarvio varojen käytöstä alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan laajuisesti. Mitä asetuksen noudattamiseen tulee, on syytä tarkastella myös EUn sisäistä kauppaa negatiivinen vaikutus on mahdollinen, kun ajatellaan EU-sta tulevia investointeja. PK-yritykset ja startup-yritykset tarvitsevat aivan omat sääntönsä. Ja toki meidän täytyy varmistaa se, että kaupan muutoksilla saattaa olla vaikutuksia. Ne saattavat vaikuttaa tai siis muutoksia saattaa tapahtua niissä rakenteissa, jotka ovat kaupan taustalla, ja sääntöjä täytyy sopeuttaa uusiin kaupankäynnin muotoihin ja rakenteisiin. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että olemme ajan tasalla uusien haasteiden tasalla myös 2020 skenaarion jälkeisen, jälkeisessä skenaariossa. Ja olisi hyvä, jos voisimme tehdä yhteistyötä niin, että saisimme yhdessä aikaan parhaamme. No... Mm, Kiitoksia kovasti. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ai Emma. Yes, I'm speaking. Minä puhun Lunesin puolesta. ECR tukee toimenpiteitä, joita on asetettu, kun luodaan luonnollisella saadaan aikaan kasvoja ja työpaikkoja, mutta globaalistumisrahasto ei välttämättä ole oikea väline tällaisen politiikan toteuttamiseen, eikä se meistä ole tehokas väline, joka antaa vast- vastinetta rahalle siinä mielessä, että ihmisiä voitaisiin integroida takaisin työmarkkinoille uskoakseni nämä uudet kraterit, jotka liittyvät automaatistumiseen, ovat pitkän tähtäyksen trendejä, jotka on huomioon työspolitiikassa, ovat asioita, jotka eivät ole yhteensopivia tämän globaalisen kanssa, jonka usein vain reagoi silloin, kun on odottamattomia muutoksia. Tulemme siksi äänestämään tehdotusta vastaan. Thanks a lot from the commission short. Kiitoksia. Ja komissiosta lyhyt puheenvuoro. Lucian Sernet esiintyy. Kiitoksia puheenjohtaja. Valio, öö, komission puolesta haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tästä kiintoisasta tärkeästä välineestä. Tämä on yksi niistä monista välineistä, joiden avulla haluamme tukea työntekijöiden, alueiden ja muiden etuja. Minä haluan korostaa sitä, että aivan kuten aiemminkin on osoitettu, niin globalisaatiorahastolla on erittäin tärkeä rooli täällä Euroopassa – tietoja on tietysti ehkä liian vähän, ja siksi tuenkin tätä vetoomusta lisätietojen saamiseksi jäsenvaltiosta, jotta voimme valvoa tilannetta paremmin ja voimme myös parantaa ekspostarviointeja. Mutta kaikesta päätellen on kuitenkin selvää, että globalisaation sopeutumisrahastolla on ollut suuri merkitys monille työntekijöille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Kommenttien tarkoitus on siis parantaa rahaston mahdollisuuksia niin, että sillä voidaan vastata uusiin realiteetteihin. Mutta tällä hetkellä täällä on kyllä paljon sellaistakin, jotka komission mielestä eivät ole kauhean hyviä. Esimerkiksi se, että että EGF voisi myöntää varoja suoraan alueille, niin se ei kyllä ole tämän globalisaatiorahaston hengen mukaista, koska tämän rahaston tarkoitus on nimenomaan auttaa työntekijöitä, ei alueita. Alueille meillä on rahakanavia muualta. Mutta että jos alueet haluavat olla läheisemmin mukana tässä prosessissa, niin toki se on mahdollista, mutta rahaan, raha on tarkoitettu yksittäisille työntekijöille, joka, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Asetuksesta tämä käy selväksi. Täällä on tiettyä epäjohdonmukaisuutta tiettyjen tarkistusten ja rahaston luonteen välillä. Kun puhutaan vaikka ex ante ja ex post tarkastelusta. Tämä on nimenomaan ex post rahasto. Tästä puuttuu tämä ex ante arviointielementti kokonaan. Emme me voi etukäteen päättää, että ketkä työntekijät menettävät työn, työpaikkansa ja millä alueella, joten nämä ehdotukset meidän mielestämme eivät toimi. Kiitoksia kovasti. No, parlamentilla on tietysti oikeus ilmaista sellaisiakin ajatuksia, jotka komissiosta eivät ole kivoja. Meillä on pitkä perinne tästä. No niin, kiitoksia kovasti. Koskapa tämä on lausunto, joka on tarkoitettu EMPLA-valiokunnalle, niin meidän täytyy nyt vähän kiiruhtaa, koska budjettimenettely on se, mikä se on. Eli tar- tarkistusten takaraja on tänään 27. syyskuuta kello 18. Haluaako esittelijä sanoa vielä jotain? Siis Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin <clears throat> kunnianhimoinen aikataulu. Aihe on erittäin tärkeä. Haluaisin lyhyesti vielä sanoa siitä, mitä tulee alueisiin. Niin minusta on tärkeää, että laajennetaan soveltamisalaa, joissa ajatellaan sitä, että vedettäisiin mukaan myöskin nämä alueilla toimivat työpaikat olisi, voitaisiin suoraan yhteydessä ihmisiä, jotka menee työpaikat, mitä tulee sitten startupien ja pk tukemiseen. Sekin on hallitus, jonka olen tehnyt, koska näemme, että niillä on ongelmia osittain myös globaalistumisen kanssa ja myöskin kielteisten vaikutusten kanssa. Ja haluaisin myös sanoa, että rahasto sitä ei käytetä riittävässä määrin, mikä merkitsee sitä, että me voimme tehdä ehdotuksia siitä, miten sitä voitaisiin toteuttaa, soveltaa paremmin ja joustavammin, niitä rahat käytettäisiin ja siksi tämä helpdesk olisi erittäin tärkeä. Uskoakseni tämä on hyvä väline, mutta yksi monista, on aivan totta. Ja että ei niin, tämä olisi ainoa, mutta kuitenkin voidaan tehdä joitakin parannuksia. Kiitos yhteistyöstä. Deadline today is six o'clock. Kiitoksia. Takaraja on siis tänään kello 18 äh, ja englanniksi vain poliittisten ryhmien sopimus on tällainen. Viimeinen kohta, 15. Kuulemme esityksen, joka koskee EUn Kiinan kauppakamarin kannanottoa. Toivotan tervetulleeksi tämän hienon kauppakamarin puheenjohtajan Mats Harbornin. Tervetulleeksi. Saatte puheenvuoron. Chairman, and I, I hope it's okay that I use about... Toivottavasti te sopii, että käytän noin viisi minuuttia aikaa esitykseeni. Kiitos siitä, että sen sallitte. Aivan lyhyesti esittelen meidän kannanottopaperimme. Tämä on yksi kolmesta asiakirjasta, kun olemme toimittaneet tänä vuonna. Business Conference-tutkimus annettiin ja toisaalta raportimme tämän 18 kuukautta Davosin jälkeen, mitä tapahtui Sheen tekemien lupausten jälkeen, jotka hän antoi viime vuonna. Otimme huomioon sen, mitä viimeisten puolentoista vuoden aikana on tapahtunut. Emme odottaneet, että paljonkaan tapahtuu ennen Kiinan poliittisen tason kokouksia, mutta poliittisten kokousten jälkeen havaittiin, että jotain edistystä saatiin aikaan. On tärkeää antaa tunnustusta tälle muutokselle, koska muutoksia tapahtuu siksi, että Kiina tarvitsee niitä muutoksia, mutta myöskin EUn toimivat ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä kauppakamarin ja muiden toimijoiden kanssa. Koska aika on vain vähän, en nyt puhu edistyksistä, vaan keskityn vielä avaina oleviin ongelma-alueisiin. Ensimmäinen sellainen on aloilla saatiin edistystä aikaan jonkin verran kyse markkinoille pääsystä. Kuten olette havainneet, Kiina on nyt poistanut joitakin tuontirajoituksia, esimerkiksi laivarakennus, rahoituskysymykset, rahoitusteollisuus, konerakennus. Näiden suhteen markkinoita on avattu Kiinan puolelta. vaan tervetuloa. Kiina on myöskin vähentänyt kiellettyjen tuontitavaroiden listaa. Niitä 48 on estetty tuomasta Kiinan takarajoitetta näiden tuontia. Tämä on riittävän kunnianhimoinen kuitenkin tämä lista vielä edistys näiden tämän listan osalta. Ja kyse on myöskin investoinneista ja markkinoille pääsyn parantamisesta. Meillä on suurempi kunnianhimon taso tarpeen näissä kysymyksissä Kiinan pitäisi kunnianhimoisempi tässä. Mitä markkinoiden avaamista tulee? Mikä sitten oikeastaan estää markkinoiden avaamista? Sääntely edelleenkin estää todellista markkinoille pääsyä Kiinan suunnalla vetoamme, että saataisiin oheislainsäädäntö toimia aikaan Kiinan puolella. Ja toisaalta kyse on lisensseistä, vaikka esimerkiksi rahoituspalveluiden suhteen vielä on, on edenkin mahdollisuuksia, mutta kuitenkin lisenssikysymykset ovat tässä esteen. Lisenssiä on joskus vaikea saada Kuinka sitten jatketaan tätä työtä? Me uskomme, että kaikkein tärkeintä olisi jatkaa vuoropuhelua Kiinan kanssa. Se on oikea tapa edetä ja aikaan saada uudistuksia ja saadaankaan parannuksia Kiinan sääntelyympäristöön. Markkinoille pääsystä tulee vasta sitten mielekästä ja sitä voidaan vain siitä mielekkäällä tavalla edistää. Ja mitä markkinoille pääsy muutenkin tulee, mikä haluaisin poimia yhteen alan, joka on erityisen kiireellistä hoitaa kuntoon Euroopan teollisuuden kannalta ja koko Euroopan kannalta, niin tämä ala olisi ICT-ala ja verkkoturvallisuus, tieto- ja verkkoturvallisuus. Tämä on horisontaalinen kysymys, joka vaikuttaa suurimpaan osaan jäsenyrityksiämme ja kyse myöskin digitaalisesta tulevaisuudesta ja tiestä kohti sitä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja luoda uutta strategiaa yhdessä Kiinan kanssa, niin pitkään kuin vain mahdollista yhdessä Kiinan kanssa, niin että markkinoiden pääsy paranee jäsenillä oleville yrityksille myöskin teknisiä komiteoita tarvitaan ja muita elimiä, joissa standardeista ja säännöksistä voidaan keskustella. Voisin painottaa sitä, että tämä on erittäin tärkeä osa-alue, jolla meidän kaikkien täytyy voida päästä eteenpäin. Muita osa-alueita, joiden suhteen on vaikeuksia, on. Business Conference-tutkimus tarkasteli sitä sorsintaa tai syrjintäyden kohteeksi Kiinassa yritykset joutuvat. Kyse ei ole aina valtion harjoittamasta politiikasta. Saattaa olla paikallistasonkin protektionismia tämän taustalla. Perimmäinen syy nähdäksemme tähän on ulkomaalaisten investointien ulkomaisten yritysten määritelmä. Ehdottaisimme Kiinalle, että ulkomaisia investointeja koskevan lainsäädäntö poistettaisiin, olisi yksi yhtenäinen yrityslainsäädäntö käytössä Kiinassa. Täten kaikki oikeiset yksiköt tai yksiköt, joita Kiinassa toimivat, nähtäisiin yrityksinä yksinkertaisesti. EUn ja Kiinan välisiä suhteita koskeva asiakirja on aivan erinomainen. Tiedämme, että uudistuksia on meneillään Kiinassa, mutta Kiinan pitäisi olla paljon avoimempi sen osalta, mitä se oikein pyrkii aikaansaamaan, kun se uudistaa lainsäädäntöön. ja täytyisi tarkastaa myöskin sitä vääristävää vaikutusta, joka toimilla on talouteen. Täytyy tarkastaa myöskin aikataulutusta, missä ajassa uudistukset toteutuvat. Kaikki nämä seikat ovat meille osoitus siitä, että uudistusten osalta olemassa vajetta. Kiina kyllä muuttuu, se kypsyy ja edistystä tapahtuu uudistusten suhteen, mutta se ei kuitenkaan toimi riittävän nopeasti. Kiinaa pitäisi kehottaa nopeuttamaan uudistuksia, koska vain siten me voimme vähentää niitä jännitteitä, joita tänä päivänä on maailmanlaajuisella näyttämällä. Kuinka tästä sitten eteenpäin? Viitaille kerätään erinomaisen asiakirjaan kohdataan yksi siellä. Siihen viitataan siihen, kuinka tärkeää on pitää avoinna mahdollisuus käydä vuoropuhelua Kiinan kanssa. Parlamentissa nyt kun olen, niin totesin vain, että on äärimmäisen tärkeää, että me salmimme taikka mahdollistamme riittävät resurssit, jotta EU-instituutit voivat ja toimijat voivat käydä mielekästä ja järkevää vuoropuhelua Kiinan kanssa vastuuntuntoisena sidosryhmänä tai osapuolella meidän täytyy myöskin voida priorisoida niitä vuoropuheluja ja alusta joiden kautta Kiinan kanssa vuoropuheluja käydään niin, että saadaan paras mahdollinen tulos aikaan. Ja vielä ihan lopuksi pari seikkaa. Belt Road aloite on erittäin tärkeä on erittäin tärkeää, että connectivity-alustan kautta myöskin päästään eteenpäin. Ja täytyy tarkastaa myöskin, millainen yhteinen, yhtenä strategia saadaan Kiinan suhteen aikaan ja kuinka voimme käydä vuoropuhelua. Ja miten voimme vaikuttaa Kiinan Belt Road-aloitteeseen, niin se tulee avoimempi, transparentimpi ja samalla varmistetaan, että Kiina noudattaa kansainvälisiä hankinta- ja tarjouskilpailusäännöksiä. Ja vielä lopuksi. Yhdysvaltainen Kiinan välinen kauppakonflikti ja teknologian siirrot. Konf- jo 90 prosenttia tutkimuksen mukaan yrityksistä on katsonut tarpeeksi siirtää teknologiaa Kiinalle. Asiakirja 19 Kiinan valtioneuvostolta toteaa, että Kiina ei voida pakottaa teknologian siirtoon markkinoille pääsyn edistämiseksi. Nyt meidän täytyisi kerätä kaikki mahdollinen näyttö, joka osoittaa, että tällainen väärin, tällainen epäkilvokäytännönkin olemassa, kun joten yrityksiä, rakenteita, yritysrakenteita, konserna on pakotettu teknologian siirtoon. Toivottavasti Kiina nyt ottaa tämän kysymyksen vakavasti ja avaa yhä enemmän markkinoitaan ja etenee uudistusten tiellä. Hyvin monia seikkoja täytyy keskustella vielä sisäisesti ja meidän täytyy se ojentaa kätemme Kiinalle ja yhdessä Kiinan kanssa pyrkiä pääsemään yli niistä ongelmista, jotka liittyvät siihen, että Kiina ei ole vielä sulkenut tätä uudistusten kohdalla olevaa kuilua tai aukkoa, joka meillä on massa. Kiitoksia kovasti. Sitten tämän kertomuksen tai mietinnön esittelylle puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Meidän kansainvälisen kaupan valiokuntamme on voimakas, koska mehän pystymme ratkaisemaan Kiinan ongelmat 15 minuutissa, mikä miksi olemme todella voimakkaita ja todella tärkeä valiokunta. EUn ja Kiinan kauppa- ja taloussuhteet ovat nyt enemmän kuin koskaan kysymys, johon liittyy tasapaino. Ja tämä on ollut se sisältö, jonka olen pyrkinyt antamaan tälle lausunnollemme, joka koskee EUn ja Kiinan suhteita. Ja tämä on to- totta enemmän kuin koskaan, koska nyt olemme jo hyvin <clears throat> järjettömän kauppasodan keskellä. Meidän on siis tunnustettava edistys, jota kiinalainen osapuoli on saavuttanut, mutta samalla myöskin on sanottava selvästi ne asiat, jotka ovat huolestuttavia. Haluaisin toistaa sitä, mitä herra Harbon sanoi, että kenties tärkein huolenaihe on ICTN ja kyberturvallisuus, joka ei koske pelkästään Kiinan ja EUn kysymyksiä, vaan ylipäätään koskettaa maailmanlaajuisesti kaupan suhteita tarvitaan edistystä monissa asioissa. Meillä on luettelo aiheista, jotka liittyvät siihen, että pitäisi päästä eteenpäin yhtenäiset toimintamahdollisuudet, lisensoinnit, byrokratia, epäreilut teknologiasiirrot. On tärkeää, että tämä valiokunta kuuntelee EUn ja Kiinan kauppakamarin ääntä, koska se voi olla myönteinen ja tämä on asia, joka myöskin meidän valtuuskuntamme otti esille käskettäen eh, Kiinassa. Ja se oli hyvin tärkeää ajatellen nimenomaan uutta todellisuutta Kiinassa, jotta jatkaisimme työtä tämän asian osalta ja myöskin muiden eh, asioiden osalta, niin on tärkeää, että voimme katsoa ja olemme voineet todeta, että Kiinan haukkuminen ei johda tuloksiin, se johtaa vain uudistusten pysähtymiseen – eikä missään tapauksessa nopeuta niitä, joten loppukommenttini olisi yhteistyö on se, mitä tarvitaan enemmän kuin vastakannasettelua, mutta ei tietenkään mitään kompromisseja niissä asioissa, jotka ovat eu kannalta keskeisiä. One minute. Helmut Scholz, minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tukea tästä briefauksesta, mutta pari kysymystä. Mikä on yhteistyön tilaa keinoälyteknologian saralla? Ja toinen kysymys. Mikä on Lännen ja Kiinan suhteiden vaikutus Kiinan talouteen? On AI we are encouraged to see that uh, we are... Keinoälyyn tulee on hienoa, että Euroopassa ponnistelut on lisätty, jotta saadaan otettua kiinni Yhdysvallat ja Kiina. Uskomme, että meidän pitäisi pyytää pääsyä useampaan työryhmään ja että keino aloitettaisiin naimikin mukaan, mukaan luettuna eettinen puoli, joka liittyy keinoälyyn. Sitäkin pitäisi puhua kiinaisten kanssa. Yhdysvaltojen Kiinan konflikti saattaa lyhyellä välillä, aikavälillä suosia yrityksemme, mutta emme kuitenkaan halua tehdä liiketoin, harjoittaa liiketoimintaa tällä tavalla – Haluamme, että Kiinasta tulee avoin, tasainen pelikenttä kaikille. siellä me peräänkulutamme. En usko, että Yhdysvaltain toimet aiheuttavat pikemmin, auttavat pikemminkin ja aiheuttavat epävarmuutta. Jotkut yritykset ovat joutuneet siirtämään koko tuotantonsa muualle. Jotkut ovat joutuneet mukauttamaan tuotantoketjuaan. Tämä aiheuttaa huolta, eikä tämä edistää syytä millään tavalla. Tietysti rakentaa vuoropuhelua haluamme pikemminkin kuin mitään vastakkainasetteluita. Kiitoksia kovasti. Tämä on varmasti hyvä pohja meidän jatkotyöllemme ja johtotähti jatkotyöllemme, eli yhteistyö eikä vastakkainasettelua. Sitten muut asiat ei mitään. Seuraava kokous on 10. ja 11. lokakuuta. Kiitoksia kovasti kovasta työstä koko valiokunnalle.